Chers collègues, nous ouvrons la séance. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Pyydän aivan aluksi anteeksi puheenjohtaja Albertinin puolesta. Hän ei voi olla täällä kokouksessamme tänään. Sitten esityslista. Onko siihen huomioita? Ei ole. Tänä aamuna käsittelemme ensimmäisenä tämän toisen kappaleen koskien Islannin asioita. Keskustelun tarkoituksena on käsitellä noin 20 kollegoiden jättämää tarkistusta, jotka liittyvät tähän mietintöön, joka on Christian Predan esittelemä. Herra Predan, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, je vais parler en roumain. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport pe 10 februarie. Există... Kysymys, joka käsiteltiin valikunnassa liittyen tähän mietintöön 10. Eh, helmikuuta. Sekin on ollut kaksi hyvin tärkeää tapahtumaa Irlannissa. Eh, Akordul... Islannin eh, presidentin päätös siitä, että, että ISAVE-sopimus asetetaan kansanäänestyksessä päätettäväksi, joka pidettäisiin 9. huhtikuuta. Ja ajatellen tilannetta, olen tehnyt suullisen tarkistuksen kohtaan 10 tekstissä, josta keskusteltiin helmikuussa ja luen tämän tarkistuksen, Parlament. että Islannin, Islannin parlamentin enemmistön päätös 17. helmikuuta 2011 tämä päätös ottaa huomioon Islannin presidentin päätöksen asettaa laki käännettäväksi kansanäänestyksessä ja ottaa huomioon 26. toukokuuta 2010 käynnistyneen rikkomusmenettelyn, joka käynnisti EFTA Islannin hallitusta vastaan. Ja tie, tässä siis oli tämä lainaus. Niin, on hyvin tärkeää lisätä, että mielipidetiedostelut osoittavat, että on olemassa enemmistö Islannissa, joka tukee tätä uutta enemmistöä, siis enemmistö islantilaisista äänestäisi uuden sopimuksen puolesta 9. huhtikuuta. Toinen tärkeä kehitys Islannissa on ollut seitsemännen neuvottelukierroksen epäonnistuminen Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Färsaarten välillä, joka koskee makrellivarojen yhteistä hallintoa. Olen tehnyt suullisen tarkistuksen. Ajatellen yhteistä makrellikalastuksen hallintoa on tärkeää, että pidetään nyt hyvä perusta käynnissä näyttelyissä ennen kaikkea niin, että tavoitteena on saada aikaan pitkänaikainen kestävä kiintiön jakamismenettely. Amendament oral. Niin. Tämä on siis Sungen tarkistus. Mitä tulee <clears throat> tarkistuksiin, jotka kollegani ovat välittäneet. Mä sanon, että tuenista on useampia, koska minun mielestäni ne osaltaan ovat hyödyksi meidän esityksellemme, mutta on lukuisia tarkistuksia, joita voi hyväksyä ja voimme perustella. Ensinnäkin tarkistus yksi, jonka ovat välittäneet herra Tarant ja rouva Sargentini, ja koskee Islannin Modern Media-aloitetta Minusta aloite ei suunnallisesti ole yhteydessä jäsenyysneuvotteluihin. Ja toinen tarkistus, toinen osa sinne viitataan myöskin sisäisen tilanteeseen Euroopan unionissa. Minusta tämä ei missään mielessä ole relevantti ajatellen Islantin päätösosemaa. Tarkistus kaksi, herra Devalta. Minusta ei ole mitään syytä pelätä että islantilaiset vauhdittaisivat selvityksiä jotka liittyvät ICEMin. Islantilaiset ovat antaneet riittävästi aikaa selvitykselle, jolla tutkintalautakunta sai toteuttaa tehtävänsä raportti on hyvin yksityiskohtainen semmoinen raportti eh, pankkikriisistä, joka järisytti Islanti vuonna 2008. Haluaisin myöskin muistuttaa, että tällä hetkellä tutkimuksen edistä pääministeriä vastaan ovat edistyneet normaalilla vauhdilla. Mitä tulee tarkistukseen 10, se käsittelee Euroopan kalatalousrahastoa. Minusta on liian aiheesta keskustella tästä aiheesta. Ajatellen, että olemme vasta neuvottelujen tarkasteluvaiheessa ja, ja kalastusta koskevaa kappaletta vielä ei ole edes avattu neuvotteluissa. Emme voi siis ajatella sitä, että tässä vaiheessa suljettaisiin Islanti pois Akin piiristä. Minusta on liian aikaista puhua tästä. Ja lopuksi olen torjumassa erityiset tarkistukset, jotka liittyvät siihen, että poistetaan kokonaan julkinen mielipide Islannissa ja se mikä mielipide on olemassa koskien EUn Islannin EU, semmoista kaikki näkemykset, jotka liittyvät julkiseen mielipiteeseen, ovat tärkeitä. En se oli väärässä, kun sanoin, että julkinen mielipide on hyvin tärkeä poliittinen ulottuvuus silloin, kun puhutaan Islannin liittymisestä Euroopan unioniin. Ja Euroopan unionin parlamentin jäseninä me emme voi evätä itseltämme oikeutta mielipiteeseen asiasta juuri siksi, että viimeisin eurobarometri osoittaa, että 56 prosenttia islantilaisista luottaa Euroopan parlamenttiin ja vain 28 prosenttia luottaa Islannin parlamenttiin, joten olemme erittäin hyvässä tilanteessa. Kiitos tarkkavaisuudestanne. Monsieur Watson. Herra Watson. Thank you, Mr. President. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä, jonka hän on meille esittänyt. Esittelijä tulee lähes niin kaukaa Islannista kuin mahdollista Euroopan unionin sisällä, mutta hän on erittäin hyvin ymmärtänyt ne haasteet, jotka tätä maata kohtaavat. Tässä mietinnössä ei ole mitään, mitä ALDE syvästi vastustaisi. Me haluaisimme pari tarkistusta esittää, mutta tuemme täysin tätä mietintöä peruspiirteissään. Vaikuttaa siltä, että tässä on kolme peruskysymystä. Ensimmäinen on kysymys Islannin kansan tahdosta, heidän tahdostaan liittyä Euroopan unioniin. Me odotamme sen virallista ilmaisua. Toinen asia on pankkien kompensaatiokysymys. Mielestäni, mielestämme saavutettu sopimus on hyvä. Eräät paikallisviranomaiset ja toiset tahot, jotka tutkivat islantilaisia pankkeja, voisivat olla ehkä hiukan varovaisempia siinä, kuinka he ovat investoineet erittäin varomattomasti. Ostajan tulee varoa, tämä periaate on aina voimassa, mutta kuten sanottu, yksityiskohtainen raportti tästä tyydyttää meidät. Kolmas kysymys on tietenkin kalastus ja erityisesti pyynti. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy neuvottelujen avoinna ollessa tarkastella ja niiden kuluessa tarkastella, mutta Vaikuttaa siltä, että meidän täytyy olla tässä herkkä tuntoisia ja ottaa huomioon Islannin teollisuuden perinteet tällä alalla ja myöskin sitten tietenkin ympäristön vaatimukset. Haluaisin kysyä erästä asiaa kuusi liittyen poliittisiin kriteereihin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Minusta vaikuttaa siltä, että on tärkeää ymmärtää Islannin erityisluonne. Se on erittäin pieni maa. Se on maa, jossa kaikki tuntevat toisensa. Se on maa, jossa jonkun täytyy ottaa poliittinen vastuu loppujen lopuksi niistä päätöksistä, joita on tehty. Ja todennäköisesti tämä on syy sille, miksi tämä järjestelmä on tämä vastuujärjestelmä on kehittynyt ja tässä täytyy keskustella islantilaisten kanssa. Ja ehkäpä keskustelun jälkeen he ovat valmiita muuttamaan asioita, mutta meidän täytyy tunnustaa Islannin erityisluonne. Tämä on hyvin pieni yhteisö ja sen luonne täytyy ymmärtää meidänkin puoleltamme. Merci, monsieur Watson. Kiitoksia, herra Watson. Rova Hautala. Thank you, Chairman. I would just like to... Kiitos Haluaisin vain kysyä, voisivatko esittelijäryhmät katsoa, katsoa suosiollisesti tarsosta yksi vihreiltä, joka koskee sitä, että tuetaan Icelandic Modern Media Initiative-aloitteen tukemista. Minusta on monia mielenkiintoisia kokeiluja käynnissä. Islannissa myöskin oikeudellisesti löytää löytämään tasapaino tekijänoikeuksien ja tiedon vapaan saatavuuden välillä. Ja ehkä esille voisi katsoa tätä niin, että löytäisiin suunnilleen tarkistus, joka voisi ainakin säilyttää olennaisimman tarkistuksesta lopullisessa versiossa tätä mietintöä. Merci, madame. Pas d'autres intervenants inscrits. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Fern. Thank you, Chair. Um, and congratulations. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Olen tässä varajäsenenä tässä valiokunnassa, mutta olen budjettivaliokunnassa laajentumisasioista ähm, hoitamassa laajentumisasioita ja tämän, mielestä, tämän vuoksi mielestäni tämä on erittäin mielenkiintoinen mietintö. Haluaisin korostaa erityisesti tämän tarkistuksen 17 hylkäämistä uskon, että tässä tieto tulee olemaan erittäin tärkeä asia. Palaan siihen. Budjettivaliokunta lähettää valtuuskunnan toukokuussa Islantiin. Emme pystyneet nyt valitettavasti ulkoasianvaliokunnan kanssa koordinoimaan tätä asiaa, mutta se ei ole kovin vakavaa, koska emme voisi mennä sinne syksyllä, joten menemme sinne toukokuussa. On tärkeää sanoa, että Islanti haluaa löytää ratkaisuja pääongelmiinsa. Olen varma siitä, mitä tulee taloudellisiin asioihin. Ne ovat tietenkin hyvin monimutkaisia. Olemme, emme ole vielä nähneet kansanäänestyksen tulosta, mutta he haluavat löytää vaikeisiin asioihin ratkaisun, kuten esimerkiksi kalastukseen. He eivät pyydä poikkeuksia. He todella haluavat neuvotella näistä asioista ja se on erittäin tärkeää. Islanti olisi Euroopalle valtti sillä se on strategisesti tärkeä ja he ovat hyvin kehittynyt yhteiskunta, jolla on hyvin tärkeää tietoa esimerkiksi meri- ja kalastusasioista, energia-asioista ja muilta aloilta, joista voimme oppia heiltä. Kuitenkin meidän täytyy myöskin ymmärtää, kuten herra Watson ja muut mainitsivat, että Islanti on erityislaatuinen, se on erittäin moderni, erittäin kehittynyt yhteiskunta, mutta myöskin sellainen yhteiskunta, joka puolustaa omaa kulttuuriaan ja kieltään erittäin vahvasti ja meidän täytyy ymmärtää ja hyväksyä se. Meidän täytyy löytää joustavia ratkaisuja. Täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa, maanviljelys ja alueellinen kehitys. Islannissa on alueita, jotka ovat aivan erilaisia verrattuna siihen edistyneeseen yhteiskuntaan, jonka näemme Reikeviikissä. Siksi meidän täytyy löytää näihin ongelmiin myöskin ratkaisuja, ja siksi tarkistamme tietoa, ja siksi on viisasta hylätä tarkistus numero 17. Kiitoksia. Merci. Äh. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron esittelijälle, niin hän voi vastata kysymykseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita näistä huomioista. Aivan lyhyesti mitä tulee tähän kohtaan no, kuusi, jonka herra Watson mainitsi, tämä on myönteinen kohta. Tässä todetaan, että, että arvostetaan islantilaisten tekemiä ponnistuksia liittyen heidän oikeuden riippumattomuutensa. Tämä liittyy oikeusministerin nimittämiseen. Komission esittänyt tämän kysymyksen. Sitä ei siis voida ohittaa ja näin ollen olemme Mm, panneet merkille edistymisen, mitä Islannin viranomaiset ovat osoittaneet, kuitenkin niin, että on säilytetty tämän pienen yhteisön ominaissa laatu kyseisessä valtiossa. Sitten mitä tulee Rova Hautalan huomioon koskien tarkistusta numero yksi, kuten sanoin alustuksessani, Tämä Icelandic Modern Media-aloite ei li- välttämättä liity neuvotteluihin, mitä tästä tulee tämän tarkistuksen loppuosaan. Tämä on Indrek Tarentin ja Judith Sargentinin jättämä tarkistus. Siinä ehdotetaan säännösten muuttamista. Tämähän on kohta ja osa-alue, jota me emme voi hyväksyä. Voidaan katsoa, jos toisessa siis muodossa voisimme hyväksyä tämän tarkistuksen. Sitten katsoa. Katso tuolla toista jäsentä. Hän mainitsi tarkistuksen 17. Niin, herra Färm mainitsi tarkistuksen 17. minun mielestäni tarkistusta 17 ei mitenkään voida hyväksyä, joten olemme tästä aivan yhtä mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci. Je, je vous informe que le vote... Kiitoksia kerran teille nyt, että äänestämme tästä tänään iltapäivällä. Sen jälkeen, kun olemme keskustelleet Rova Ashtonin kanssa. Seuraava kohta esityslistalla koskee ensimmäistä keskustelua valiokunta-aloitteinen mietintö esittelijänä Rovan Muniz. Ja tämä koskee tapaa, jolla Euroopan unioni voi toimia globaalina toimijana Lissabonin jälkeen. Tässä mietinnössä todella korostetaan EUn roolia monenvälisissä organisaatioissa. Haluaisin auttaa, olemme pyytäneet ulkopuolisen tutkimuksen auttaaksemme esittelijä tässä työssä. Ennen niin kuin annan esittelijälle puheenvuoron, toivotan tervetulleeksi kaksi asiantuntijaa, jotka ovat laatuneet tutkimuksen, joka on jaettu tuonne saliin. Täällä on herrat Manuel de la Roca ja Vincent de Palacio Fundación Alternativa Española säätiöstä Pyydän, että hyvin lyhyesti kerrotte tutkimuksenne tuloksista. Thank you, Mr. President, and thanks very much. Uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin paljon ulkoasian valiokunnalle ja parlamentin jäsenille. Kiitoksia, että olette kutsuneet meidät esittämään tämän raportin koskien Euroopan unionin roolia. Tässä mietinnössä pyrimme tunnustamaan joitakin ongelmia ja mahdollisuuksia ja ehdottamaan toimintatapoja, jotka olisivat mahdollisia. Tämä ei ole vielä valmis mietintö. Se on vielä avoin keskustelulle ja aina avoin kysymyksille, joita haluaisimme kuulla. Haluaisimme ja arvostamme teidän kommenttejanne perusajatus tässä mietinnössä oli tarkastella Lissabonin sopimuksen jälkeistä tilaa, kuinka Euroopan unioni voisi vahvistaa asemaansa moni, moninaisissa kansainvälisissä organisaatioissa. Olemme tutkineet uusia kompetensseja eri tasoilla, joita Euroopan unionilla ulkosuhteissa on. Pyrimme vangitsemaan nykyisen hetken, Euroopan unionin roolin ja tarkastelemaan dynamiikkaa, kuinka Euroopan unioni saisi enemmän jalansijaa kansainvälisissä organisaatioissa. Olemme nyt keskittyneet kansainvälisiin siin organisaatioihin, eli G20-foorumiin ja yhdistyneisiin kansakuntiin ja oecd emme halunneet nyt kattaa kaikkia mahdollisia organisaatioita näin lyhyessä tekstissä. Pyrimme myöskin heijastamaan sitä, minkälainen kuilu on mahdollisuuksien ja todellisuuksien välillä ulkoasioissa ja niiden hoidossa Euroopan unionin suhteen. Tässä voimme todeta, että Monenvälisissä organisaatioissa asiat eivät ole niin hyvin kuin ne voisivat olla. Monia potentiaaleja ei ole käytetty. Me ehdotamme interaktiota eri instituutioiden ja Euroopan unionin ulkosuhteiden koordinaation välillä. Eli tässä on darwinistien ja funktionalistien välillä ähm, ollut väittelyä ja mielestämme pitäisi toimia molemmin puolin, mitä tulee ulkosuhde edustukseen. Me olemme huomanneet, että usein tulee paradoksaalinen eh, tilanne, jossa Euroopan unionia edustaan heikommin Lissabonin sopimuksen jälkeen eikä vahvemmin. Jossakin valtuuskunnissa on tapahtunut niin, että Euroopan unioni, unionin edustus päätyy tyhjöön. Nykyinen tilanne vaatii toimia korkeammalla tasolla ja Euroopan unionin pitäisi olla täysjäsen monissa organisaatioissa. Tämä voisi maksimoida mahdollisuudet ja kompetenssit pit- Euroopan unionin läsnäoloa kansainvälisissä organisaatioissa pitäisi vahvistaa näin. Voisimme ähm, parantaa humanitaaristen ja taloudellisten yhteis- taloudellisen yhteistyön vahvuutta. Lopulta olemme myöskin sitä mieltä, että mitä Lissabonin sopimukseen tulee, Euroopan ulkosuhdehallinnon ei pitäisi olla vain äh, sen, sen tärkeys ei ole sen koossa, vaan sen laadussa. Mielestämme tietyissä tilanteissa voitaisiin pyrkiä toimimaan yhdessä eräiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa silloin, kun kehitys on hidasta. Esimerkiksi YK on puitteissa meillä on myöskin joitakin ehdotuksia parlamentille. Esimerkiksi me tarvitsemme toimintaprotokollaa, kuten Libyan kriisi on osoittanut, ja olemme sitä mieltä, että parlamentti voisi antaa käytännön läheisempiä suosituksia ulkosuhteiden korkealle edustajalle lopulta, kuten kollegani Manolo on todennut, mitä tulee YK-järjestelmään. Tietenkin järjestelmän prioriteetit pitäisi uudistaa. Se on erittäin tärkeä asia, se on ehdoton prioriteetti. Prioriteettina on tarkastella tilannetta etukäteen. Ja koska viime syyskuussa epäonnistuimme näissä toimissa, meidän täytyy arvioida niitä uudelleen. Ja meidän täytyy myöskin vähentää Euroopan unionin nykyistä liikaa jäsenmaihin keskittyvää logiikkaa. Mitä tulee YK turvallisuusneuvostoon, emme ehdota yhden Euroopan unionin paikan vaatimista heti. Se olisi epärealistista. Me toivomme, että ennen kuin uusia nyky- pysyviä jäseniä turvallisuusneuvostoon otetaan, voitaisiin ehdottaa vetojärjestelmän poistumista ja sen korvaamista enemmistöpäätösjärjestelmällä. Kiitoksia. Monsieur le Président, euh, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä ulkoasian valiokuntaa pyynnöstä tulla tänne esittelemään huomiomme ja ajatuksemme koskien Euroopan unionia globaaleja toimintaa. Haluaisin nyt hyvin lyhyesti käsitellä näitä suosituksia, jotka ovat meille tärkeitä taloudellisella alalla Maailmanpankissa G20 ja IMF, elimissä IMFn osalta ei Euroopan unionin asema on ehkä tärkein esimerkki siitä, kuinka epäjohdonmukainen toiminta on tämän elimen ja jäsenten välillä – ja sen organisaation mandaatti liittyy more wide, EU-wide coordination. Tällä EU-laajuista koordinaatiota. Tämä EU on nyt muodollinen, ei ole edes Holds an exclusive competency of... Tämä on Euroopan keskuspankki oli IMFn jäsen, joten se oli mukana sen hallintokunnassa, hallintokunnassa hallintokunnassa. Euroryhmällä Euroopan komissiolla ei ole muodollista asemaa kansainvälisessä valuuttarahastossa, joten kansainvälisen valuuttarahaston järjestelmä perustuu siinä, että Finlandmailla on tietty paikkamäärä, jossa viisi suurinta osallista, niillä kullakin on oma paikkansa johtokunnassa. Iso-Britannia, Ranska ja Saksa lukuntamatta uusimmat jäsenvaltiot kuuluvat tällaisiin vaalipiireihin, maaryhmiin, jossa koottiin yhteen EU ja EUn ulkopuoliset maat. Tästä syystä meistä tuntuu siltä, että nykyinen tilanne rajoittaa Euroopan unionin kapasiteettia koordinoida kantoja IMFssä ja toimia yhdessä, joten vaadittaisiin muutosta rakenteeseen äh, tässä toimivalevassa johtokunnassa ajatellen nimenomaan EUn asemaa kansainvälisesti. Tässä mielessä me ehdotamme, että EUn pitäisi pyrkiä tulemaan pysyvä tarkkailija IMFn äh, johtokunnassa, joko ja edustajana olisi komissio tai keskus, Euroopan keskuspankki riippuen asiasta, joka olisi käsillä. Esimerkiksi kaikkien Euroopan maiden edustusta pitäisi olla yksi johtajien joukossa yksi paikka euroon kuuluville maille ja yksi, ne, jotka eivät kuulu euroon. Tällaisen esityksen komissio teki tuossa 2008-2006, vaan neuvosto periaatteessa hyväksyi siitä, että olisi yksi EUn eh, muodostama ryhmä, josta valittaisiin edustaja johtokuntaan. EUn äänestysvoima ei hävenisi, vähenisi siinä tapauksessa, että muutetaan sitä kiintiötä eh, kansallisvaltarahansa verrattuna nykyisen tilanteeseen. Euroopan unionin äh, nykyiset asemat kansanvaltoraston äh, johtokunnassa äh, liittyvät siihen, että on kaksi kiertävää johtokunnan paikkaa siirtyvät nouseville talouksille. Pitäisi hyödyntää tilannetta niin, että vähennettäisiin Yhdysvaltain veton mahdollisuuksien käyttöä ja pystyä pyrkiä myöskin parantamaan EUn statusta. Kasvatorahastuksen sopimus näkee sen, että kiintiöitä ja uusi jakaminen tulisi voimaan vuodessa 2012. Joten meistä tuntuu siltä, että 2012 voisi olla hyvä tilaisuus Euroopan unionin kannalta tehdä esitys siitä, että luotaisiin euro vaalipiiri tähän hallintoneuvostoon. Tavoitteena on viime kädessä yksi paikka Euroopan unionille. Mitä tulee Maailmanpankkiin, tilanne Maailmanpankissa ja muissa Bretton Woods-instituutiossa on hyvin samankaltainen kuin kansallisessa valuuttarahastossa, koska ensisijaisesti sekin perustuu siihen, että olemassa jäsenvaltioiden ja vaalipiirien järjestelmä, joka perustuu valtioiden ryhmittämiseen, joten Euroopan unionin jäsenvaltiot usein kootaan yhteen yhdessä EUn ulkopuolisten maiden kanssa, mikä vaikeuttaa EU-mahdollisuuksia ilmaista omia kantoja. Meistä olisi vaikeampaa tässä yhteydessä selkeästi vaatia sitä, että olisi selkeästi yksi paikka Euroopan unionille siksi, että harjoitettu politiikka välttämättä ei ole sellaista, että se koskettaa suunnasta Euroopan unionia pelkästään. Sillä ei ole myöskään kompetenssia rahapolitiikassa, joten me ehdottaisimme, että Euroopan unioni edustus yhden johtajan taakse pitäisi olla osa laajempaa Maailmanpankin uudistamista, ja sitä, että on noussut esille uusia ryhmittymiä ja samalla pitäisi myöskin poistaa Yhdysvaltain veto Maailmanpankin johtokunnassa. Main, mm. Tämä vaikuttaisi myöskin monenkeskisiin, mitä tulisi monenkeskisiin kehityspankkeihin, esimerkiksi Afrikan kehityspankkiin, Latinalaisen kehityspankkiin. Ja vielä sitten lopuksi sananen Euroopan unionista ja G20 on neljä jäsenvaltiota, jotka ovat G20-ryhmän jäseniä, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia, ja sen lisäksi on yksi kutsuttu tarkkailijäsen pysyvästi, miten Espanja. EUn edustus kansallisella ja ylikansallisella tasolla on mielenkiintoinen, koska on kaksi EUn edustajia, jotka ovat mukana huippukokouksissa, joten EUn edustusta läsnäolo voitaisiin parastaa kahdella tavalla. Ensinnäkin se, että virtaviivaistettaen EUn edustusta kahdesta yhteen edustajaan G20 kokouksessa päättäen, mikä puheenjohtajavaltio vaiko komission puheenjohtaja osallistuisivat kokoukseen ja myöskin yhdenmukaistettaisiin sitä viestiä, jonka edustajat välittäjät, jotka ovat G20 pöydän ääressä, EU pitäisi myöskin pyrkiä saman aikaan parempi yhteys eh, G20 ja YK välille niin, että G20 saisi legitimiteettiä, jonka YK sille voisi antaa. Ja tässä meistä olisi kaksi mahdollisuutta, joita suosittelemme. Joko sijoittaa G20 ad hoc ministerielimenä ja vahvistaa eh, ekosokia, joka vahvistui, vahvistaisi asemiaan. Tai sitten toinen Speak uh, slowly for the interpreters. Yeah, I'm, I'm finishing, sir. Finally, a sec- ja lopuksi toinen vähemmän kunnianhimoinen vaihtoehto lyhyellä tähtäyksellä olisi sallia kahden organisaation 20 ja YK työskennellä erikseen niin, että G20 ei saisi muodollista oikeutusta YKlta, mutta G20 päätökset vietäisiin ekosokissa YK talous- sosiaalisessa komiteassa käsiteltäväksi ja siellä vahvistettaviksi. Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Kiitoksia sitten esittelijä Rova Munoz. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki varmasti ainakin tässä valiokunnassa ymmärtävät, että että yhteisten ongelmien yhteinen ratkaisumalli on nyt kriittisessä vaiheessa. On kansainvälisiä elimiä ja organisaatioita, jotka ovat olleet pystyssä toisesta maailmansodasta alkaen, mutta eh, kansainvälisen agendan monimutkaisten asioiden määrä on kasvamassa nyt eksponentiaalisesti ja tähän eh, Tämän ovat havainneet kansainväliset eh, organisaatiot ja jäsenvaltiot, kun ovat tulleet rajoita vastaan hallintointikapasiteetissa. Jotkut näistä or- organisaatioista, vaikka nyt mur- mur- murroksessa ja on ollut syntymässä uusia instituutioita ja epävirallisia ryhmiä, e, joita perustetaan erityisiä asioita varten ja jotka joskus e, kyseenalaistavat e, toiminnan legitimiteetin ja eri järjestöjen toiminnallisuuden moninappainen järjestelmä monimutkaistuttaa globaalin hanneloinen järjestelmä. Näyttää siltä, että mitään strategista suunnitelmaa ei ole. Avain toimijoilla myös on vaikeuksia omilla, omien sisäisten rakenteidensa kanssa, kuten Euroopan unionilla. Tässä on kaksi asiaa, globalisaatio ja hallinnointivaikeudet, ja globalisaation hallinnointivaikeudet. Lissabonin sopimuksen pyrkimyksenä on tehdä Euroopan unionista toimivat globaalien toimi, toimija – ja nyt mm, Euroopan unionin uudet, eh, no, to, uusi niin ulkosuhdehallintaa varten nämä vaikuttavat siihen, että tässä mietinnössä parlamentti ottaa kantaa siihen, kuinka Euroopan unioni pitäisi eh, maksaa roolinsa kansainvälisessä yhteisössä ja siellä eh, harjoitettavissa suhteissa. Ja näin ollen ajoitus on erittäin hyvä. En nyt korosta tätä sen enempää. Euroopan unionillahan on merkittävä rooli kauppallisissa asioissa BKTn osalta sotilaisena valtana ja tärkeänä kehitysavun antajana ja YK osallistu, osapuolena. Tämän lisäksi Lissabonin sopimus antaa uutta, ulko, uutta ulottuvuutta Euroopan unionin ulkosuhdehallinnolle sopimuksessa on kuitenkin näitä samoja eh, sisäisiä ristiriitoja kuin aikaisemmin esimerkiksi valtuuksien jakamisjärjestelmä ja toimielimellinen eh, monimutkaisuus. Eh, tämä koskee erityisesti ulkopolitiikkaa kansainvälisellä foorumilla toimitaan ympär- jäsenvaltioiden tai valtioiden ympärille. Euroopan unionihan ei ole valtio, Meillä on siis monimutkainen, monenkeskinen ympäristö. Nyt meidän olisi kuitenkin konkretisoitava, minkälaisia uudistuksia tarvitaan kansainvälisiin rakenteisiin ja millä tavalla Euroopan unioni voi niveltyä näihin rakenteisiin. Täällä on monia asioita, jotka johtavat siihen, että mietintö ei voi olla lineaarinen, vaan siinä on käsiteltävä eri lailla eri monenkeskeisiä järjestöjä. Mietintöluonnoksessa käsittelee niitä ehtoja, joita, joiden on täytettävä, jotta Euroopan unioni voisi toimia globaalisena toimina Lissabonin sopimuksen jälkeen. Euroopan unionin roolia hahmotellaan kansainvälisissä organisaatioissa kuudessa tärkeässä luvussa, jotka on jaettu alakappaleisiin. Ja näissä viittaan eräisiin monenkeskisiin järjestöihin, joissa Euroopan unioni voi olla erityisen tärkeä Esitämme täsmällisiä suosituksia Euroopan unionin jäsenvaltioille koskien sitä, kuinka voidaan varmistaa tehokkaas ulko, e, ulkoinen edustus niin, että se on myös hyvin koordinoitua ja tuolla kansainvälisellä tasolla. Sitten viimeisessä kohdassa korostetaan Euroopan unionin korostettua roolia monenkeskisissä järjestöissä. Sitten eh, täällä on viittaus Euroopan unionin kykyyn potentiaaliseen kykyyn saada aikaan monen päästä yhteistyötä ja, ja, ja toimia globaalien toimijana, toimijana globaalien haasteiden edessä. Tässä arvioidaan Euroopan unionin panosta järjestäjien uudistuksissa ja arvioidaan myös sitä, kuinka Euroopan unioni voisi hyötyä näistä uudistuksista ja, ja edistää näiden järjestöjen roolia, vahvistaa sitä. Euroopan unionille hahmotella myös strategista roolia ja, ja johdonmukaisuutta ulkoisen edustuksen niin, että järjestelmällisesti tarkastettaisiin nykyisiä järjestelyjä, jotka koskevat Euroopan unionin edustusta, edustustoa, jotta voitaisiin päästä vähän ylöspäin Euroopan unionin edustuksessa näissä järjestöissä ja voin parantaa kollektiivista eh, edustusta. Tässä mainitaan Euroopan unionin eksklusiiviset toimivaltuudet ja kun täällä mainittiin, mainittiin myös tämä vaihtoehtoisen säätiön eh, rooli. Hän esittelevät tämän tutkimuksen VTO ja FAO ovat esimerkkejä järjestöistä, jotka koskevat tätä asiaa. Myös ilmastonmuutoskonferenssissa Euroopan unionilla on eksklusiivisia jaettuja valtuuksia ja näin ollen ääni ei aina ole suinkaan yhtenäinen. Sitten jaetusta toimivaltuudesta. Meidän olisi pyrittävän etenemään sillä tiellä, että toimivaltuuksia jätän jäsenvaltioiden kanssa. Euroopan unionin rooli YK-järjestelmässä. Tässä tietenkin vetoamme siihen, että vahvistettaisiin uutta toimielimellistä tasapainoa G20 ja YK välillä, niin kuin on ehdotettu, niin että yleiskokoukseen voitaisiin todellisesti osallistua. Fernand Gimara on tällä salissa ja varmasti puhuu tästä vielä. Euroopan unioni pitäisi siis tod- todellisesti voitettava osallistua näihin yleiskokouksiin. Ja nyt olemme hyväksymässä päätöslauselman, jonka myötä Euroopan unionin efektiivinen osallistuminen olisi mahdollinen ja se olisi erityyppistä osallistumista kuin tähän asti. Turvallisuusneuvoston osalta tavoitteena on uudistaa turvallisuusneuvosto on erityisesti viime tapahtumat mutta myös viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että turvallisuusneuvosto ei vastaa nyt kansainvälisen yhteisön vaatimuksiin ja odotuksiin. Tavoitteena pitäisi olla Euroopan unionin jäsenyys turvallisuusneuvostossa. Mutta sitä ennen olisi saatava lisää koordinaatiota ja konsultointia jäsenvaltioiden välillä. Kolmanneksi kolmas luku tässä mietintöluonnoksessa koskee koskee kansainvälisiä rahoituslaitoksia, IMF, kansainvälistä rahoitusta, IMF, jossa EUn edustus on tehoton ja rajoittaa Euroopan vaikutusmahdollisuuksia, vaikka sillä on eksklusiivista toimivaltaa rahapolitiikassa. Ehdotetaan siis, että meillä olisi yhteinen paikka Euroopan unionia varten, niin tuolla IMFn hallituksessa sitten Maailmanpankista – on tärkeää, että meillä on tarkkailija-asema tuolla hallintoneuvosto johtokunnassa ja olisi myös tärkeää, että olisi yksi ainoa eurooppalainen piiri. Sitten turvallisuuskysymyksistä NATOn ja ETY-järjestö. Pyydetään tarkkailija-asemaan NATOon ja turvallisuuskomitean niin, että voitaisiin sopeutua Lissabonin sopimuksen henkeen, jossa pyritään yhteisen puolustuspolitiikkaan ja jotta voidaan kehittää uutta strategista näkemystä EUn ja NATOn välillä. Sitten etujärjestön osalta korkean jäsenen pitäisi olla tarkkailija etujärjestössä Euroopan unionin nimissä. Niin sitten muista monenkeskisestä järjestöistä ne ovat monimutkaisia, kuten esimerkiksi Euroopan neuvosto. Siellä on on menossa menettelyt, joiden kautta voidaan tehdä juridiset sopeutukset, joita tarvitaan niin, että Euroopan unioni voisi Euroopan neuvoston jäsenenä ratifioida Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja saada sinne edustuksen ne Euroopan neuvoston jäsenyys on erityislaatuinen Euroopan unionissa on mainittu erikseen perussopimuksessa. Sitten tämä toinen moninkäskinen järjestö, etyjärjestö Euroopan unioni, pitäisi siirtyä tarkkailijajäsenestä täysjäsenekseen jäseneksi. Ja tässäkin on yksi omaista ja jaettua toimivaltaa Etyjin osalta. Sitten kuudes asia, edelleen monimutkainen asia, koska se on volatiili, tämä koskee G8 ja G20 huippukokouksia. Euroopan unionin tietenkin pitäisi osallistua näihin kokouksiin ja olla täysin edustettuna talousministeriöiden kokouksissa, esimerkiksi G7 kokouksessa, mitä tulee näihin yksinomaisiin ja jaettuihin valtuuksiin niin niillä aloilla, joilla G20 on enemmän vaikut- vaikutusvaltaa. Pyydämme jäsenvaltiolta ja Euroopan unionilta, että haettaisiin tapa, jolla voitaisiin efektiivisesti osallistua näihin ministerikokouksiin. Tässä yleispiirteissä nämä kolme nämä kuusi tärkeintä asiaa, joiden ympärille mietintöni niin rakentuu. Tietenkin täällä on myös tarkistuksia, myös omieni, koska Minulla oli vain vähän aikaa laatia mietintö, joten täällä on vielä monia näkökohtia, joita pitää vielä hioa ja konkretisoida. En tuoda myös uusia ajatuksia. Haluaisin joka tapauksessa kiittää tätä Fundación Alternativa-säätiötä tutkimuksen laatimisesta. Se on käsitteekseni jaettu, ainakin jäsenille, tulkeille valitettavasti ei mutta Se on erittäin hyvä tutkimus ja siinä on innovoivia ajatuksia niistä on hyötyä, kun parlamentti hakee paikkaansa tässä monimutkaisessa asiassa, jota nyt käsittelemme ensimmäistä kertaa näinä aikoina. Ja, ja se on niin tärkeää. Haluaisin kiittää Peter Bachia AFEIT-valiokunnan sihteeristöstä oma, hänen avustaan mietinnön laatimisessa. Haluaisin kiittää myös synergiasta, jota olemme saaneet tähän mietintöön ja muihin asioihin, joita, joita hoidan. Haluaisin kiittää sihteeristöä avust, Sopimusta koskee muun muassa YK yleiskokouksen kokousta koskevaa päätöslauselmaa. On tärkeää, että voimme käsitellä näitä asioita Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa eri näkökohdiltaan. Nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Haluaisin kiittää myös komission ja ulkosuhdehallinnon edustajia he, ole, he olivat käsitelleet monenkeskeisiä seikkoja ja olen saanut heiltä hyödyllistä tietoa siitä, mikä on nykyinen Euroopan unionin rooli eri järjestöissä. Haluaisin vielä lopuksi kiittää tietenkin omia avustajieni, jotka ovat tässä lyhyessä ajassa voineet auttaa minua niin, että olemme saaneet aikaan mietintön luonnoksen, joka on lyhyempi, mikä se alun perin oli, koska meillä on nämä tilavelvoitteet, jotka liittyvät käännöksiin. Ja meillä on kaiken näköisiä vaatimuksia, joita e, toimielin meille asettaa ja näin ollen mietintö ei ole niin tyhjentävä kuin olisin itse halunnut, mutta voimme vielä sitä parantaa tarkistusten avulla. Toivon, että varjoesittelijöiden kanssa voimme päästä kompromissitarkistoihin ja voimme järjestää kokouksen niin, että saamme konsensuksen aikaan tämän mietinnön taakse, koska meidän olisi mielestäni saatava tähän selkeä toimielimen kanta. Sanoin jo alussa, että mietinnön sisältö on mielestäni tärkeä ja tarkoituksena on tuoda se ne työ täysistuntoon, kun keskustelemme Roma Ashtonin kanssa ja se olisi laajemmissa yhteyksissä Euroopan unionin ulkopolitiikan jonka kanssa Euroopan unionin osallistumisessa kansainvälisen yhteyksien ja monenkeskisiin järjestöihin, joten toivon, että tämä on mahdollista. Tämä on Euroopan unionin osallistuminen on tärkeänä tässä uudessa ulkopolitiikassa ja sen, kun se hakee rooliaan uusissa ulkopoliittisissa yhteyksissä. Kiitoksia. Merci Madame euh, Je vais donner la parole aux différents orateurs inscrits. Alors Anna nyt eri puhujille puheenvuoron. Pyydän teitä rajoittamaan puhuonne noin kahden minuutin pituuteen. Heidi Hautala, olkaa hyvä. Refrain uh, from speaking long. En aio puhua pidempään kuin kaksi minuuttia. Joka tapauksessa kiitos vaan Muniz teitte erinomaisen äh, mietintöluonnoksen ja ehdotuksenne, äh, että pyytäisitte, että korkea edustaja tekisi valkoisen paperin EUn toiminnasta moninkeskisissä organisaatioissa on erittäin hyvä ja ajankohtainen, koska Lissabonin sopimus on nyt todellakin voimassa ja ulkosuhdehallinto on määritellyt EUn prioriteetit ja yksi niistä todellakin on, että tuetaan ja vahvistetaan monenkeskisyyttä ajatellen nimenomaan turvallisuusstrategiaa 2003. Mitä tulee sitten legitimiteettiin laajemmassa mielessä demokraattistumisen kysymyksen hallinnossa ja miten Euroopan unioni voi tukea tätä? Minusta tämä on pitkälti yhteydessä Lambsdorffin mietin, joka liittyy YK, josta kollegani Lohpiila puhuu enemmän vielä tänään – Minusta meidän täytyy löytää tapoja vahvistaa parlamentin osallistumista, parlamentin eh, yk toimintaan koskevaa seurantaa ennen kaikkea täysistunnon osalta. Ja toisaalta mitä tulee legitimiteettiin monenkeskisissä, päätö- monenkeskisessä päätöksenteossa, olemme kuulleet erinomaisia esityksiä siitä, miten ECOSOC YKssa voisi muuttua kanavaksi G8, G20 uusille järjestelmille, joita pitäisi vahvistaa eikä heikentää YKta. Ja jos mä ajattelen myöskin nousevien maiden talouksien asema, pitäisikö niiden meidän mielestämme enemmän, pitäisikö niillä enemmän olla sananvaltaa maailmanlaajuisissa monenkisissä organisaatioissa, olemmeko me korostaa ehdollisuutta, voimmeko ylipäätään, onko meillä varaa siihen, onko e- EU riittävän voimakas, jos me haluamme sitä. Mitä tulee sitten intressien tasapainoon, mikä on hyvin tärkeää EUlle. Meidän pitää katsoa, miten tasapainottaa kauppaintressit muihin kysymyksiin, kuten ympäristön suojeluun, ihmisoikeuksiin niin edelleen. Ja tässä Euroopan parlamentti minusta on tehnyt erinomaisen mietinnön äskettäin, joka on pidettävä mielessämme. Meidän pitäisi myös käyttää nousevia kaupan mekanismeja innovatiivisemmalla tavalla. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentissa on puhuttu, Googlen osalta on puhuttu siitä, että Kiinan internetsensuuri voisi olla VTO, maailman kaupallisten sääntöjen vastaista. Myöskin muut organisaatiot, niiden osalta EUn pitäisi olla avoimempi. Sen pitäisi suhtautua myönteisemmin ETYJihin, Euroopan neuvostoon ennen kaikkea, kun nyt EU tulee liittymään Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimukseen. Tässä varmasti kaikki, mitä kahdessa minuutissa saatoi sanoa. Merci, madame Kiitoksia, Rova Hautala. Sitten herra Lambsdorff, työryhmän puheenjohtaja, jossa käsitellään Euroopan unionin ja YK-järjestöjen rooleja. Niin puhun nyt varjoesittelijänä, mitä tulee Munisin mietintöön, joka minusta on hyvä. Haluan sanoa sen heti aluksi. Se on mietintö, joka minun mielestäni lähtee liikkeelle selvityksestä, jota hiukan katselin ja joka minusta vaikuttaa erinomaiselta. Ongelman asettelu on kehitelty sellaisella tavalla, että se heijastelee faktisesti todellisuutta. Lähtökohta voi olla hyvin eriytynyt. Ei voida puhua yhtenäisestä reseptistä, jonka mukaan toimitaan kaikissa organisaatioissa. Sekin nousee minusta mietinnössä esille erittäin hyvin usein viivästyneet reaktiot Euroopan unionin taholta kansainvälisissä monenkeskisissä elimissä on ongelma. Englanniksi on sanottu, me olemme yliedustettuja, mutta toimimme alitehokkaasti. Siinä on varmasti sananen totta, on liikaa toimijoita sen sijaan, että toimisimme yhtenäisinä ja me usein väsymme jo koordinointiponnisteluissa. On pari kolme asiaa, jotka haluaisin sanoa mietinnön suunta. Olen siitä täysin yhtä mieltä. Me olemme saaneet hyvän asia-analyysin tässä selvityksessä, joka tehtiin. Voisimme tietysti miettiä sitä, olisiko, voisiko mietintö olla enemmän poliittinen, kuten Heidi Hautala sanoi. Aika on kypsä. Nyt on Lissabonin sopimus, on uusi eurooppalainen ulkopolitiikka. Tällä hetkellä on tietysti ajankohtainen kriisi, joten tämä on tietysti keskustelu, joka, jota käyvät ehkä enemmän ne, jotka asiasta syvällisemmin kiinnostuneet mutta meidän täytyy saada poliittinen viesti eteenpäin siitä, että meidän päästävä eteenpäin. Tarvitsemme tämän kvanttihypyn. Meidän pitää esittää vaatimuksia jäsenvaltioille ja ulkoasianhallinnolle siitä, että katsotaan, miten kehitellään suosituksia. Ja minusta tämä tulemaan viesti, joka voisi ottaa esille täysistunnossa käytävässä keskustelussa. Minä etsin johdantosan kappaleen A kokonaan, koska johdantosan B on erinomainen A, on hiukan akateeminen lähestymistapa eri globaalistumisen prosesseihin – järjestelmän epäonnistumisiin. Siinä nähdään, tämä on tietysti hyvin akateeminen keskustelu, mutta Johansson kappale B on erinomainen, jolla minusta voitaisiin hyvin lähteä liikkeelle asian keskustelussa. Mitä tulee Johansson kappaleeseen H, voisin kysyä, onko todellakin niin, että Maailmanpankissa todella on tapahtunut tällainen uudistus, josta täällä puhuttiin IMFssä, se on jo tapahtunut, sen minä tiedän. Maailmanpankista en ole täysin varma. Muuten minusta voisi ehkä olla hyödyksi sekin, että viitataisin hyvään esimerkkiin siitä, missä Euroopan unioni toimii monenkeskisessä puitteissa hyvin, joka on yhteistyö miksi Afrikan unionin ja Naton kanssa, joka on onnistunutta yhteistyötä. Tässä se olisi ensimmäiset kommentit. Me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen, mutta tärkeää on mietinnön strateginen suunta, joka saa meidän hyvältämme täyden tuen. Merci, monsieur Lomzor. Monsieur Kukan. Kiitoksia sitten herra Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Lyhyesti uskon, että tämän tässä aiheessa voi olla hyvin vähän ristiriitaisia elementtejä. Me kaikki haluamme vahvistaa Euroopan unionin roolia kansainvälisenä toimijana kansainvälisellä kentällä, kun ottaa huomioon kansainvälisen tilanteen dramaattisen kehittymisen viime aikoina, on vain loogista, että jos Euroopan unioni haluaa olla tasavertoinen kumppani muille kansainvälisille toimijoille, Intialle, Brasilialle, Kiinalle, osa heistä on uusia, tuolloin meidän täytyy todellakin toimia paremmin, tehokkaammin ja olla voimakkaampia sisäpuolelta ja vahvistaa rooliamme kansainvälisissä organisaatioissa. Olen sitä mieltä, että herra Munisin mielipide on hyvä pohja keskustelulle ja haluaisin myöskin tervehtiä kahta Espanjasta tullutta ystäväämme. Pidän heidän lähestymistavastaan. Se ei ole teoreettinen tai akateeminen. Se pyrkii pääsemään joihinkin ehdotuksiin. Siksi se on mielestäni huomattava siinä. Siinä todellakin on monia oikeita ajatuksia. Ehkä liian monia, sillä minä Olisin sitä mieltä, että sitä ei pitäisi laajentaa. Näistä dokumenteista ei pitäisi tehdä akateemisia papereita, vaan niiden pitäisi olla käytännöllisiä ja niiden pitäisi muotoilla strategioita, konkreettisia toimia, joilla Euroopan unioni voi saavuttaa päämääriä, sillä tällaiset päätöslauselmat, niitä on liikaa näitä teoreettisia, me tarvitsemme toimintaa, konkreettista toimintaa, Eli me todennäköisesti tulemme tekemään tarkistuksen, joka johtaisi tällaiseen parannukseen tässä tekstissä. Kiitoksia. <coughs> Merci, monsieur Monsieur Prodi. Kiitoksia sitten herra Prodi. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouvaa esittelijää tästä asiakirjasta. Haluaisin äh, esittää yleisempiä huomioita olen sitä mieltä, että Lissabonin sopimuksessa on liikaa hallitusten välinen lähestymistapa. Todellisuus on kuitenkin se, että globalisaatio on jo ähm, tehnyt selvää yksittäisten jäsenvaltioiden toimi, suvereenisuuden paloista ja ainoa tapa on saada sitä takaisin on hallinnoida sitä yhteisesti Euroopan unionista käsiin, joilla on jo asianomaiset välineet käytössä. Ei ole siis kysymys enää siitä, että, että luovutetaan suvereenisuutta unionille, vaan on tunnustettava, että suvereenisuutta on jo menetetty ja ainoa tapa saada sitä takaisin – on hallinnoida eh, sitä yhdessä konsensushengessä unionin kautta. Uskon, että tämä olisi se suunta, johon meidän olisi pyrittävä. Juuri siksi, että globalisaatio on, eh, on kova tosiasia ja globalisaation osallistutaan niillä välineillä, joita voidaan eh, verrata muiden suurten maiden välineisiin jotka toimivat samalla kentällä, joten uskon, että tämä olisi sellainen ajatus, joka olisi pidettävä tässä taustalla hyvin voimakkaasti läsnä. Toinen asia, jonka halusin äh, sanoa, koskee sitä, että kansainvälisten elinten demokratisointi on seikka, johon meidän on kaikin tavoin pyrittävä, mutta ei ainoastaan ole pyrittävä demokratisoimaan näitä järjestöjä, vaan myös järkeistämään niitä, koska Uskon, että kaikkien Bretton Woods-instituutioiden, Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston <clears throat> IMFn kohtana olisi ollut olla, ottaa ne mukaan YK-järjestelmään, samaan järjestelmään ja myös samaan kansainväliseen, myös, myös VT olisi otettava tähän mukaan niin, että Meillä olisi mahdollisuus kannustaa hyvään toimintaan ja rangaista huonosta toiminnasta. Kaikki nämä elimet olisi saatava pysymään niin kansainvälisen, kansainvälisessä järjestelmässä. Tähän suuntaan minun mielestäni Euroopan unionin olisi toim, toim, toim, toimittava. Euroopan unionin rooli on jäsenvaltioiden taholta tunnustettu. Se voidaan näin saattaa aseman, jossa se voisi osallistua voimaperäisesti demokratisoidakseen ja järkeistääkseen kansainvälisiä järjestöjä niin, että niistä tulisi välineitä, joilla voidaan edistää maailman rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Kiitoksia sitten Rova Gomez. Thank you, Mr. President. I'd like to... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Maria Munisia erittäin hyvästä mietinnöstä. Se on erittäin kattava, ottaa ongelmat hyvin huomioon ja ehdottaa siihen ratkaisuja. Maria on tässä todella pyrkinyt saamaan keskitien ehdotuksia aikaan niin, että voisimme saavuttaa konsensuksen. Haluaisin silti sanoa, että Parlamentin rooli mielestäni on niin, se, että kenenkään ei pitäisi olla meitä rohkeampi ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisujen ehdottamisessa. Uskon oman kokemukseni pohjalta, että turvallisuusneuvoston kysymys on erittäin tärkeä. Nyt Euroopan unionilla on mahdollisuus Euro- Lissabonin sopimuksen myötä ja siihen liittyvien velvollisuuksien mahdollisuuksien kautta nyt edetä, jos me olemme rohkeampia, jos me vaadimme turvallisuusneuvoston uudistusta, voisimme saada sen aikaan, jos me sovimme, kuinka saisimme edustuston turvallisuusneuvostoon. Tämä ei ole vain sitä, että ähm, ajamme sitä, että Euroopan unionilla olisi edustus laajennetussa, laajennetussa turvallisuusneuvostossa. Tämä olisi minimitaso, mutta jos johtajuus ei lähde meistä parlamentista, se ei koskaan tule lähtemään meidän jäsenmaidemme hallituksista tai komissiosta erityisesti, kun heillä on niin hajanainen tilanne tällä hetkellä, jos näin voidaan sanoa. Eli parlamentin pitäisi olla rohkeampi keskustella laajentamisesta ja siitä, mitä se tarkoittaa velvollisuuksien suhteen. Eikö tämä ole mielenkiintoista? Mielestäni on huolestuttavaa, että ne kolme valtiota, jotka haluaisivat pysyvän paikan turvallisuusneuvostossa Saksa, Intia ja Brasilia, ovat kaikki kieltäytyneet ilmaisemasta mielipidettään nyt nykyisen kriisin aikana. Tämä on mielestäni erittäin huolestuttava. Miksi haluavat pysyvän paikan turvallisuusneuvostossa ja sitten eivät halua ottaa kantaa ja ottaa vastuuta? Ja tietenkin täytyy myös ajatella tätä vetoääniasiaa. Mielestäni turvallisuusneuvostoa ei voida uudistaa, ellei veto-oikeutta uudisteta hyvin paljon. Se on usein halvaannuttanut turvallisuusneuvoston. En nyt mene niihin elementteihin, jotka on hyvin käsitelty tässä, mutta tässä haluaisin korostaa rohkeutta parlamentin kan- puolelta ja haluaisin tehdä tässä muutamia ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Göller. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sylmästi kollega Munisia mietinnöstä. Haluan tarttua vain kahteen kohtaan. Ensin kohtaan 11 ja sitten kohtaan 12 luonnollisesti tuen kohtaa 11 painokkaasti juuri siinä muodossa, kun se täällä on. Minä vain toivon, että päätöksentekijät paikan päällä ensi kerralla toimivat paremmin, kun on kysymys siitä, että sanan enemmistö sen taakse, että Euroopan unioni voi käyttää puheenvuoron myös täysistunnossa. Minä toivon, että olemme oppineet virheistämme, kun joulukuussa Kinshasassa meillä oli AKTn yleiskokous, AKTn johto kertoi, miten asia oli sujunut ja oli aika vaikea uskoa sitä, mitä oli tapahtunut. EUn edustaja oli mitään päivä ennen äänestystä Gujanassa tullut sinne ja sitten vain sanoi, että te varmastikin AKT-ryhmänä äänestätte meidän puolestamme päivää aikaisemmin. Ja silloin oli sanottu, sanottu tälle YK edustajalle, että äh, AKT-ryhmässä kannat muodostaa hiukan eri tavalla, niitä muodostaa yhdessä yössä. Ja tämä meni todella perusteellisesti pieleen. Meidän pitäisi sanoa, että meillä todellakin pitää tulevaisuudessa organisoida asiat paremmin. Kohta 12. Meidän pitäisi olla hiukan kunnianhimoisempia, eikä pelkästään ajattelen EUn jäsenvaltioita, jotka ovat turvallisuusneuvostossa, että niiden pitäisi ilmoittaa muille – mitä on tapahtumassa. Sen lisäksi ennen kaikkea Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella haluamme saada aikaan yhteistä toimintaa, meidän pitäisi löytää lähestymistapa, joka johtaisi siihen, että jäsenvaltiot, jotka ovat turvallisuusneuvostossa, edustavat kaikki yhteisiä, kaikkien yhteisiä kantoja – niin kuin se saadaan aikaan ulkoasiaministerien neuvostossa, että syntyy yhteisiä kantoja tai muissa neuvoston kokoonpanoissa. Samalla tavoin sen pitäisi myöskin näkyä yhtenäisenä äänestyskäyttäytymisenä YK turvallisuusneuvostossa. Ja en, minulla ei ole vain mielestäni se, miten minun hallitukseni äänesti Libyan kysymyksessä. Ajattelen asiaa nyt hiukan perusteellisemmin. Franka. Kiitoksia sitten herra Franka. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Muniz tämän erittäin hyvän mietintöluonnoksen laatimisesta. Siinä on todellakin kysymyksessä se Euroopan unionin roolin korostaminen kansainvälisissä järjestöissä. Viittaan ryhmäni varjoesitteli herra Kukanin puheenvuoroon todellakin. Tämä on hyvä pohja, niin että voimme pyrkiä vahvistamaan roolia. Me haluaisin ja sitten jotenkin kommentteja, jotka liittyvät tähän viittauksen kahteen turvallisuusalan järjestöön. Toinen niistä on Naton. Parlamentilla on jo siellä merkittävä rooli. Parlamentaarisessa yleiskokouksessa olisi oikeudenmukaista korostaa sitä samaan tapaan, kun ajatellaan yhteistyötä, jota teemme etyjärjestön puitteissa juuri vähän aikaa sitten parlamentaarisen yleiskokouksen puhemies oli parlamentissa vierailulla ja tuollaan käsittelemme kysymyksiä, jotka ovat merkittäviä ja liittyvät tähän yhteistyöhön. Minun mielestäni tätä olisi vielä mietintöluonnoksessa korostettava. Puheenjohtaja, haluaisin nyt myös puhua YK on sisällä käytävän yhteistyöhön. Meillä on ollut jotakin kielteisiä kokemuksia, kokemuksia kuten sitä, se, että, että, että parlamentin yleiskokouksen puhemieheksi ei enää valittu eurooppalaista ja sitten sekä joka koski Lissabonin sopimuksen jälkeisiä tilanteita. Minun mielestäni nämä tilanteet olisi mainittavat tässä. Ja se, mitä herra Gaaler sanoi, koski turvallisuusneuvostoa. Minusta on valitettavaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät äänestä samaan suuntaisesti, eivätkä ne tiivistä rivejä. Minun mielestäni olisi äh, kornoitava näiden harvojen jäsentemme työtä. Toivoin, että Euroopan unioni todellakin voisi saada oman edustuksensa siinä. Se olisi to- todella toivottavaa. Haluaisin olla yhtä mieltä tästä viittauksesta, jonka herra Lambsdorff esitti koskien ei johdato kappaleiden A muuttamista. Se on hieman kielten. Sitten YK luvusta on erittäin tärkeää korostaa vuosituhattavoitteeseen pääsemistä ja rahoitustukea, joka on merkittävä Euroopan unionin taholta tälle järjestölle. Eh, tähän, eh, tämäkin on edellytyksenä roolimme vahvistamiseksi. Tämä on hyvä pohja ja se menee oikeaan suuntaan, niin kuten Rova Munjith sanoi. Meidän on pyrittävä koordinoimaan omaa työtämme tehokkaasti olen hakenut niin tämän mietinnön espanjankielistä versiota, mutta löysin kuitenkin vain englanninkielisen version. On, mm, Rova Muni tietää, että meidän luonnokset pitäisi jakaa kaikilla virallisilla kielillä. Toivon, että tämä puute korjataan mahdollisimman pian. <clears throat> Merci. Euh, ce sera disponible en, en tout... Kiitoksia. Tämä kyllä tulee kaikilla, kaikilla kielillä sitten, kun äänestämme tarkastuksia. Monsieur Guimaraes, Euh, conseiller. Sitten herra Gimereis, hän on neuvonantaja monenkeskisissä kysymyksissä Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Thank you very much, Chair. Well, perhaps if... Kiitos puheenjohtaja. Ehkä um, Kaksi minuuttia. On the draft report proper. Pari kommenttia itse luon, luonnos, mietinnösluonnoksesta esittelijää täytyy onnitella siitä, miten ajankohtainen asia on. Ja tämä on hyvin haastava tilanne, kun me pyrimme panemaan toimeen asioita ja myöskin noudattamaan Lissabonin sopimuksen henkeä. No, tällä hetkellä, niin kuin tiedätte, meillä on esimerkiksi haaste, jossa pyrkisimme pysymme puhumaan EU-jäsenvaltioiden puolesta YK täysistunnossa samaan aikaan, kun pysymme tarkkailijana. Tuntuu olevan aika haastavaa saada tällaisia päätösmeen vietyä lävitse täysistunnossa ennen kaikkea, jos ajatellaan tätä mietintöä. Toisaalta teknisesti asia, joka pitäisi ratkaista, mutta tässä mietinnössä puhutaan laajemmasta kokonaisuudesta, mikä on hyvin tervetullutta. Ajattelen olemassa olevia monenkeskisiä organisaatioita ja sitä, että voidaan katsoa, miten niillä tarkastellaan hyvin mutkikkaita globaalia ongelmia. Ja ajattelen myöskin sitä, että me pyritään myöskin samana aikaan uuden tyyppistä järjestäytymistä maailmanlaajuisesti hallinnossa ja ajatellen myöskin nousevien valtioiden tilannetta että sekä EU- että jäsenvaltiot, niin täytyisi saada aikaan voimakas eh, rooli monenkeskisillä foorumeilla. On selvää, että kysymys on siitä, miten relevanttia me olemme maailmanlaajuisesti, jos me toimii. Oikeushenkilöys on yksi haaste, jonka EU kohtaa tällä hetkellä. Se, että olemme tarkkailijoina monenkeskisillä foorumeilla, on lähtökohtamme. Se miten liittyy siihen, tämä liittyy siihen, miten, miten, tämä liittyy siihen, miten me suhtaudumme monenkeskisyyteen, mutta meitä vaikeuttaa tämä oikeushenkilöstilanne toiminnassamme monenkeskisillä rooleilla. Ja monet puheet ovat menneet esille sen, miten on mahdollista toimia monenkeskisillä foorumeilla. Ja tällä hetkellä tietysti tarkkana on hyvin marginaalinen rooli ja täytyy kuitenkin korostaa sitä, että kysymyksessä on prosessi, joka on kesken pääsihteerillä on aloite, että pidetään kokous kesäkuussa jo joka liittyy YK rooli maailmallisessa hallinnossa, ja me tarvitsemme osallistua siihen, mitä tulee turvallisuusneuvostoon. Haluaisin painottaa sitä, että kenties lupaavin tie eteenpäin olisi se, että keskityttäisiin siihen, että parannettaisiin turvallisuusneuvoston työskentelymenetelmiä. Jätän tämän tähän, kiitos. Komissiosta herra Konteessa kaksi minuuttia. I represent the... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen äh, talousasioiden pääosaston edustaja ja äh, olemme kiinnostuneet tästä politiikan alasta, mitä tulee Euroopan unionin toimintaan kansainvälisellä areenalla. Se tulee nyt äh, talouskriisin aikaan entistä tärkeämmäksi. Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista talousalueista ja Euroopan euro, erittäin tärkeä valuutta. Euroopan unionin tulee olla kansainvälisellä kentällä aktiivinen toimija, erityisesti kansainvälisissä organisaatioissa. Mahdollisuus puhua yhdellä äänellä tekee mahdolliseksi tulla kuulluksi, ja me tuemme näitä suosituksia, joita on esitetty. Nykyinen tilanne on kaukana tyydyttävästä, kuten esittelijä mainitsi ja kuten asiantuntijat mainitsivat. Tämä on melko poliittinen asia. Tämän vuoksi Äh, Euroopan, äh, Euroopan parlamentin tuki olisi erittäin tervetullutta. Minulla on yksi huomio liittyen tähän mietintöön. Artikla ähm, 131 puhuu mahdollisuuksista toimia kansainvälisissä instituutioissa. Tarkoituksena siis äh, on se, että neuvosto ehdottaisi edustuksen toimittamista. Haluaisin myöskin kiinnittää ähm, artiklan 125 äh, perustuvan ajatuksen siitä, että meidän pitäisi parantaa äh, euroalueen ulkoista edustusta. Voisimme mahdollisesti mainita nämä asiat tässä mietinnössä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Merci. Euh, la Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron lyhyesti asiantuntijoille, jos he haluavat puhua. Olkaa hyvä. No. no. Okay. Ilmeisesti ei sitten esittelijä Roa Muniz. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän kaikkia varjoesittelijöitä näistä rakentavista huomioista koskien tätä luonnosta. Eri poliittisista ryhmistä varmasti voimme vielä tehdä lisää panoksia tähän mietintöön luonnokseen, mutta meillä on todellakin tilan puute ongelma. Minä valitsin sen vaihtoehdon, että teen ehdotuksia enkä toista sitä, mitä jo nyt toteutetaan. Tietenkin voidaan viitata siihen, mitä nyt jo tehdään, äh, esimerkiksi Euroopan parlamentin yhteistyötä eri instituutioiden kanssa, tai että mitä Euroopan unioni jo nyt tekee hyvin, mutta luulenpa, että meidän pitäisi maksimoida nyt käytettävissä oleva tila niin, että voimme tehdä uusia ehdotuksia ja tuoda esille ne, niitä ongelmia, jotka olisi ratkaistava. Olen yhtä mieltä siitä, että johdantokappale A on ehkä vähän kulmikkaasti ilmaistu. Globalisaatiota koskevaa seikkaa voidaan kyllä vielä hienosäätää, ei siinä ole mitään ongelmaa. Tämä mietintö laadittiin alun perin englanniksi, koska tarkoituksena oli saada se siihen täysistuntoon, johon Rova Aston tulee mukaan – ja luultavasti hyväksytään myös Albertinin mietintö ulkopolitiikasta. Ja tämä merkitsee, että jos olisimme ottaneet olisimme lykänneet mietintöä niin, että meillä olisi ollut kaikki käännökset käytettävissä. Olisimme laat, olisin laatinut sun espanjaksi, mutta tein sen suoraan englanniksi niin, että saisimme ensimmäisen luonnoksen nopeasti aikaan, jota voidaan olettaa, että kaikki ymmärtävät. mutta jatkossa versiot saadaan tietenkin kaikilla kielillä tietenkin äänestämistä varten. E, teksti saadaan kaikilla kielillä ja toivon, että myös tarkistukset saadaan kaikilla kielillä. Tämä tietenkin on tekninen kysymys ja se riippuu, riippuu myös hallinnosta. Mutta tässä tosiaan on, on joitakin viivytyksiä ollut mietinnön laatimisen alkumetreillä, mutta onneksi niistä selvittiin. Ja tämä perustelu todellakin johti siihen, että laadin mietinnön alun perin englanniksi, niin että kaikki voisivat sen ymmärtää. Kiitän vielä näistä huomioista. Luulen, että, tämä, että saamme valiokuntaan konsensuksen aikaan ja saamme laadittua sellaisen mietinnön, joka mahdollisimman tarkkaan vastaa tämän parlamentin pyrkimyksiä ja käsityksiä ulkopolitiikan alalla niin, että saadaan toteutettua se, mitä Lissabonin sopimuksessa on säädetty Euroopan, Euroopan unionin roolista globaalina toimijana. Ja tämä tulee näkymään erityisesti monenkeskisissä järjestöissä. Kiitoksia. Merci. Monsieur Salafranca, Kiitoksia. Salafranca on pyytänyt puheenvuoron. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua tästä kielikysymyksestä. Me emme ole vastustaneet sitä, että tästä mietinnöstä keskusteltaisiin tänään, vaikka sitä ei olekaan käännetty. Mutta tämä ei ole sellainen ajatus, joka riippuu esittelijästä, että nyt jatkossa sitten saadaan käännökset. Mehän emme vastustaneet tätä menettelyä, mutta haluaisin tehdä selväksi, että olemme käyneet laajaa keskustelua patenttien kielistä. Säännöistä on pidettävä kiinni, mietinnöt on tehtävä myös ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa ja neljännessä versiossa kaikilla kielillä. En minä usko, että tämä on sellainen asia, joka riippuu esittelijän halusta. Emme halunneet vastustaa tässä, emme halunneet olla esteenä, vaan haluamme hyväksyä tämän englanninkielisen version, mutta tämä ei, ei voida antaa selityksessä se, sitä, että, että määräajat ovat tiukkoja. Määräajat ovat kaikille tiukkoja. Täällä on ollut paljon mahdollisuuksia tehdä kaikki kieliversiot valmiiksi tämä huomio vaikka tiesin, että e, englanniksi tätä tulee käsittelemään, mutta toivon, että jatkossa voisimme toimia niin, että no, noudatamme omia sääntöjämme. Merci, monsieur Salafranca. Je précise que... Kiitoksia. Täsmänän, että mietintöluonnos toimitetaan kaikilla kielillä ennen määräajan päättymistä tarkistuksen jättämiseksi. Tarkistusten jättämiseen määräaika onkin 31. maaliskuuta kello 12. Toinen keskustelun valiokunnassa 19. huhtikuuta, äänestys 20. huhtikuuta ja täysistuntokeskustelu toukokuussa. Sitten menemme eteenpäin. Otamme vasta Roy Balzanin. Hän on tänä vuonna esittelijänä EUn vuoden 2012 talousarvion painopisteestä. hän on ehdottanut tavata kaikki valiokunnat jo, niin, että voidaan ottaa huomioon ne erityisseikat, jotka olisi otettava huomioon silloin, kun budjetti talousarvion esitys komissiolta tulee ja näin voidaan keskustella asiasta molempien budjettiviran äh, nomaisten kanssa siis parlamentin neuvoston välillä. On hankittu mahdollisuutta, että budjettivaliokunta ottaisi meidän valiokuntamme ehdotukset äh, talousarviota varten vuonna 2012. Luotan siihen, että Arva Munjis, äh, joka vastaa Balzanin mietintöön tehtävästä lausunnosta sekä varjoesittelijät voivat tehdä asianmukaiset ehdotukset tilanteessa, jossa ulkosuhdehallintoon tarvitsee lisää rahoitusta. Je donne la parole à Madame Balzani. Rahoituksen on oltava asianmukaista. Anna puheenvuoron Balzani. Grazie Presidente. e Grazie colleghi per questo incontro. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla tänne. Viime vuonna totesimme, että Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen on virallisesti muuttanut budjettimenettelyä. Siinä on otettu huomioon nämä käsittelyt ja sovittelu. Ja sillä on ratkaistu ongelmia. On osoitettu, että talousarvion hyväksyminen hyväksymiseen liittyy vielä monia ongelmia ja se on hyvin arkaluontoista. Tänä vuonna onkin pidetty tärkeänä, että alusta asti otetaan mukaan erityisvaliokunnat. Niin, että budjettivaliokunta ei olisi yksin vastuusta, vaan että mukaan voitaisiin ottaa prioriteetit ja, ja panokset muilta valiokunnilta. Tänä vuonna ehdotuksessani on ollut ottaa mukaan strategia 2020 prioriteetit. Se on merkittävä akseli, koska se edustaa poliittisia valintoja keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja varten. Se edellyttää tietoisempaa, vahvempaa rahoitussuunnittelua. Sen kautta voidaan myös tunnistaa todella eurooppalaiset prioriteetit, joista myös jäsenvaltiot voivat olla yhtä mieltä. Ja näin kaikki voivat osallistua strategian määrittelyyn. Tarkoituksena on siis ottaa mukaan erityisvaliokunnat niin, että ne määrittelevät omaan toimivaltuuteen koskevien ohjelmien osalta, mitkä ovat kaikkein parhaiten toimivia ja sopivat parhaiten Eurooppa 2020-strategian kanssa yhteen. Tässä valikunnassa on valtuuksia monissa monivuotisissa ohjelmissa. Ne ovat toimineet eri taivaalla. Toisissa on havaittu myös kehitystä. Ajatellaan vaikka naapuruspolitiikkaa, sä sanoit 10 prosenttia alkuperäisestä ohjelmoinnista. To, toisessa taas on ollut kielteisiä vaikutuksia. Tässä valiokunnassa olen vastuussa myös hätäapuvararahastoista. Se on yksi joustavuuselementti talousarviossamme. Tämä on asia, jossa AFET-valiokunta voi auttaa meitä pohdiskelemaan rakentavasti joustavuuskysymyksiä. Tänään on tärkeää selvittää, mitä painopistealueita tämä valiokunta voisi ehdottaa talousarvion laatimiseen, ottaen huomioon, että nämä samat näiden samojen painopisteiden on sitten ohjattavaa pilottihankkeita ja valmistelevia hankkeita – tänä vuonna määräaika on kolmas kesäkuuta, niin että saamme alustavan luettelon, jonka voimme esitellä komissiolle saada palautetta. Nämä samat painopistealueet avoimesti ja johdonmukaisesti voivat jo johdatella meitä laatimaan tarkistuksia, joita meidän on tehtävä siinä vaiheessa, kun meillä on numerot käytössämme, eli kun meidän pitää määritellä konkreettisesti, mikä on parlamentin kanta talousarvioon. Haluaisinkin, että nyt aivan alusta asti talousarvio olisi keskustelujen keskiössä myös erityisvaliokunnassa niin, että tämä olisi yhteinen, koko parlamentille yhteinen harjoitus, ja, jotta meidän kantamme komission jättämään talousarvioesitykseen 24. olisi ihan mukainen, että meillä olisi siis selkeästi avoin, johdonmukainen kanta myös näihin valmisteleviin toimiin ja pilottihankkeisiin, että voimme toimia tehokkaasti ja hyödyllisesti. Nyt pallo on tällä valiokunnalla. Toivon, että tämä valiokunta tälle valiokunnalle Talousarvosta tulee tärkeä asia ja se paneutuu asiaan. Munis. Kiitoksia, Madame Munis. Muy rápido, porque... Jos puheenjohtaja aivan pikaisesti, koska nyt tässä vaiheessa puhumme budjettiasioista, se on, on hyvin varhaista tehdä mitään kattavaa analyysiä. Kuten esittelijä Baltsaani, olemme sitä mieltä, että uuden 2012 budjetissa täytyy olla keskipisteessä työllisyys ja kilpailukyky ja myöskin strategia 2020 kuitenkin. Tämän myötä me kuitenkaan me saa unohtaa asiaa siitä, että ulkoisen politiikka vaatii lisärahoitusta. EUlla kansallisena toimijana on velvollisuus osaltaan pyrkiä vaikuttamaan asianmukaisesti suhteessa painoonsa kansainvälisissä suhteissa. On todellinen riski siitä, että ajaudumme marginaalin kansainvälisesti, jos Eurooppa ei vahvista arvoaan, arvojaan ulospäin. Ja täytyy pitää huolehtia siitä, että ulkoasian politiikalla on asianmukainen rahoitus tässä asiassa. Euroopan asema kansainvälisesti ei vastaa sitä, mikä on budjetissa ajatellen noita niin uutta todellisuutta, joka koskee Euroopan asemaa kansainvälisesti. Me tunnemme kun tulemme luvut, täytyy olla hyvin vaikea esittää mitään kattavaa lausuntoa, mutta haluaisin kuitenkin esittelijälle esittää joitakin kysymyksiä, jotka voitaisiin ottaa huomioon EUn budjetissa vuodelle 2012. Edellisiä kohtia halutaan esille, jotka pitäisi ottaa huomioon nimenomaan ulkoasevaliokunnan kannalta. Toisaalta Euroopan komission täytyy etsiä ratkaisu oikeusperustaan, joka liittyy yhteistyövälineeseen teollisuusvaltioiden kasvattavan toimintaan. Ja haluamme kiinnittää huomiota siihen, että teollisuusmaiden osalta ei ole riittävää rahoitusta tällaisilla alueilla, eh, niin kuin esimerkiksi Latinalais-Amerikan osalta. Latinalais-Amerikan maat ovat maita, joissa on kasvua, joilla on oikeusturvallisuus, joka on riittävää, jolloin voidaan katsoa, mikä on niiden osallistuminen EC plussaan. Mahdollisesti myöskin se, että vähennetään rahoitusta vakausvälineille, joka näinä aikoina on tärkeä väline ja sen rahoitus voisi vaikuttaa siihen, miten se voisi saavuttaa tavoitteensa. Olemme tietoisia vaikeuksista, joita budjetissa on sekä Euroopan unionilla että jäsenvaltioilla, joten täytyy tässä tilanteessa – olla erityisen tiukkoja analyysissä, analysoiden eri budjettiosuuksia. Meidän pitää pyrkiä enemmän keskittää ulkoasioissa ponnisteluja Välimeren alueeseen. Täytyy katsoa kaikesta, kaikkea sitä, mitä olemme jakamassa ajatellen myöskin e, naapuruspolitiikkaa etelän suuntaan, mutta täytyy pyrkiä vahvistamaan Euroopan politiikkaa etelän suuntaan, säilyttää mahdollisimman suuren joustavuuden, jotta saadaan kestäviä rahoituksellisia mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että voimme tukea demokratiaa tuolla alueella. Varsinkin vahvistus siitä, että hän puhetta, miten tärkeää on se rooli, joka Euroopan unionilla on tuettaessa Välimeren maita ennen kaikkea talouden kehityksessä, sosiaali- sosiaalisessa kehityksessä ja demokraattisessa kehityksessä ja mikä liittyy hänen mietintönsä suuntaviivoihin. Minusta on tärkeää myöskin se, että komissio ilmoittaa rahoitusvälineistä, joita voidaan soveltaa, niitä voidaan tukea enemmän demokraattisia pyrkimyksiä eh, Välimeren alueella. Ja tässä ulkoisen valiokunnan osalta me tiedämme, että muitakin kohtia, jotka eivät vastaa otsaketta neljä, jotka voisivat myöskin edistää osalta niitä tavoitteita, joita tällä valiokunnalla on. Olemme tyytyväisiä siihen tiedonantoon, 8. Eh, maaliskuuta, joka merkitsee suurempaa humanitaarista tukea ja myöskin mitä tulee Frontexin toimintaan ja joka liittyy tukea siirtymiselle demokratiaan. Nämä esitykset eivät voi saa jäädä pelkästään julistuksiksi, vaan niiden täytyy myöskin heijastua vuoden 2012 budjetista. Olen myös yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että on välttämätöntä saada parempaa budjetin, yhteisen budjetin toimeenpanoa ja meidän täytyy muistaa, että ajattelen niitä osioita, jotka otsakkeessa kaksi on tarkoitettu ulkosuhteisiin, niin niiden osalta täytyy saada aikaan parempaa toimeenpanoa. Tietään kuitenkin sen, että täytyy pyrkiä pienentämään tiettyjä osia, eh, niin on täytyy, että saadaan aikaan mahdollisimman laaja toimeenpano niiden osien osalta, jotka koskevat ulkosuhteita. Mitä tulee strategian 2020, se voi olla uskottava vain, jos on olemassa riittävä rahoitus ja Euroopan unionin rooli kansainvälisenä toimijana merkittää sitä, että myöskin budjetin osan tämän täytyy olla huomattavasti parempi tämän rahoituksen, koska tästä on hyötyä Euroopan unionille ja se merkitsisi huomattavasti merkitsettäisiin myöskin huomattavaa lisäystä Euroopan unionin budjettiin, joten tämä on liitty esille mietinnössä, jonka Hernandez teki, joka koski eh, kustannuksia hallinnossa eri toimielimissä. Ja täytä myöskin katsoa, miten tämä vaikuttaa siihen, miten eh, ulkoasianhallinnon toimen käytäntöönpano ja käynnistäminen on vaikuttanut budjettiin, mitä se tulee maksamaan unionille, mitä se tulee maksamaan jäsenvaltioille, ja miten voidaan käyttää eh, rahoja, jotka on tarkoitettu tähän näihin tarkoituksiin niin, että voitaisiin saada tehokas toimiva eurooppalainen palvelu. Lopulta vielä on tärkeää, että nämä ponnistelut budjetin osalta, jota tämä ulkoisen, ulkoisen valiokunnan mielestä olisi tärkeää, että saataisiin enemmän näkyvyyttä aikaan, ennen kaikkea ajatellen äh, rahastoja – joiden kautta varat toteutetaan ja rahat, joita käytetään muiden organisaatioiden kautta, myös niin kansakuntien kautta, sen ohjelmien kautta, erilaisten projektien ja organisaation kautta YK on sisällä. Ja tämä liittyy erilaisiin temaattisiin kokonaisuuksiin ja ovat välttämättömiä kansainvälisiä panoksia, mutta tarvitaan synergiaa ja täytyy olla niin, että voidaan luottaa siihen, mitä mitä EU toimii näissä alueissa, mikä täytyy myöskin vahvistaa EUn ulkoista näkyvyyttä. Kuten sanoin, meillä ei vielä ole lukuja ja komission esitystä olemme hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta voisimme tehdä esityksiä täällä valiokunnassa, mutta suuntaviivat pohjimmiltaan ovat juuri niitä, joita täällä on todettu ja varjoesittelijöillä muilla muiden kanssa on mahdollisuus tilaisuus tutustua, tavata ja myöskin käydä keskustella myöskin budjettivaliokunnan edustajan kanssa näistä kannoista. Kiitos. Merci, Monsieur Lambsdorff. Sitten Lambsdorff. Ähm, Aivan lyhyesti. Aluksi haluaisin kiittää teitä siitä, että jo näin varhaisessa vaiheessa olette tullut tänne valiokuntaan kuulemaan, mitä ovat valiokunnan prioriteetit. Minä toivottavasti ymmärsin oikein sen, että budjetin 2012 esittelijä ei, tähän ei kuulu ulkosuhdehallinnon hallinnollinen budjetti, vaanko hallinnollinen budjetti osa tätä budjettia, josta hän, jota hän käsittelee. No niin, siinä tapauksessa minulla olisi kysymys Euroopan Kehitysrahaston on tarkoitus integroida yhteisön budjettiin. Tapahtuuko tämä vuonna 2012 ja jos, niin mitä vaikutuksia sillä on? Ja, ja pyyntö, joka minulla olisi, kollega Munith jo otti sen esille, se, että meillä on väline, jolla tuetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Ja olisi hyvä, jos demokratian edistämisen näkökantaa korostettaisiin erityisesti. Meillä oli juuri suuri konferenssi, joka käsitteli tätä kysymystä, joka järjestettiin yhdessä amerikkalaisten kanssa. Valiokunnassa valitsee yksimielisyys siitä, että tämä on ulkoasioiden toiminnan osalta tärkeä prioriteetti Euroopan unionille. Meillä on paljon pätevyyttä laadullisesti tällä alueella. Euroopan unioni on hyvin uskottava tällä alueella. Mutta on aina uusia haasteita, mitkä on nähtävissä esimerkiksi juuri Pohjois-Afrikassa tällä hetkellä. Tämä on siis prioriteetti, joka pitäisi ottaa erityisesti esille, ja olisi tärkeää, että tätä erityisesti korostettaisiin, ja olen yhtä mieltä kollega Munitin kanssa, että näihin instrumentteihin pitäisi saada lisää joustavuutta. Merci, Madame euh, Jätenmäki. Kiitoksia sitten Jätenmäki. Kiitoksia puheenjohtaja. Saimme perusteellisen selvityksen juuri. Haluaisin muutamia kohtia painottaa ja ehkä muutamasta kohdasta olen hieman eri mieltä. EUn naapuruuspolitiikka on EUn ulkosuhdebudjetin olennainen osa. Ja tässä vaiheessa on mielestäni tärkeää, että eteläiset kumppanuusmaat saavat EUn tukea, ne tarvitsevat sitä tässä vaiheessa, kun siellä toivottavasti siirrytään demokratiaan. Samanaikaisesti on kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei taloudellinen tuki poista EUn tukea, tämä eteläisille menevä tuki ei poista EUn tukea itäisiltä kumppanuusmailta. Tärkeää on miettiä, miten ja mihin tarkoitukseen nämä rahat kanavoidaan. Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa paljon EU-rahaa meni Ben Alin ja Mubarakin hallinnolle. En uskokaan, että Pohjois-Afrikka tarvitsee välttämättä enemmän EU-rahaa, mutta tukea se tarvitsee. Viisaampaa olisi myös kanavoida nykyiset varat tehokkaammin ja niin, että ne tukevat demokraattista kehitystä – kansalaisyhteiskuntaa ja menevät sinne juuri, ruohonjuuritason toimintaan. Se on tärkeää ja siinä EU ei ole mielestäni kyllä onnistunut. Demokratia ja ihmisoikeusinstrumentti on olennainen osa ulkosuhdebudjettia ja ihmisoikeusinstrumentti pitäisi valjastaa nykyistä tehokkaammin tukemaan kansalaisyhteiskuntaa eteläisissä ja itäisissä kumppanimaissa, mutta myös muualla. Odotan mielenkiinnolla uuden Partnership for Democracy and Shared Prosperity-politiikan budjettivaikutuksia. Olisi mielenkiintoista kuulla komission edustajalta, mitä tällä, mitä tällä demokratiakumppanuudella, minkälaisia vaikutuksia sillä on budjettiin. Uskon sen olevan aika vieras monille meistä ja mitkä ovat ne instrumentit, joilla uusi kumppanuus rahoitetaan ja kuinka paljon enemmän siihen tarvitaan rahaa. Rahoituksen ehdollisuutta on hyvä kaikilta osin vahvistaa. Partnership for Democracy and Shared Prosperity-politiikan äh, for more for more money on hyvä periaate. Rahaa saa silloin, kun tekee reformeja ja kehittää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. EU-budjetin suurimmat menoarät ja siten myös ongelmat ovat muualla kuin ulkosuhdebudjetissa. Silti ulkosuhdebudjettia pitää katsoa kustannustehokkuuden kannalta ja järkevän rahankäytön kannalta. Sitten lopuksi haluaisin todeta, että suhtaudun kyllä äärimmäisen suurella varauksella siihen, että latinalainen Amerikka olisi jotenkin painopiste tänä ja, tänä ja ensi, ensi vuonna ja että siihen menevää rahasummaa edelleen kasvatettaisiin. Kyllä painopiste pitää olla muualla. Kiitoksia. Merci. Uh, Kiitoksia sitten herra Färmä. Thank you, Chair. Uh, I'll... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin vain vahvistaa tiettyjä kommentteja, joita Rova Munis sanoi, erityisesti mitä tulee eteläisiin alueisiin ja Välimeren alueen. Meillä oli äh, herra Salafrankan kanssa kokous äh, Välimeren alueeseen äh, liittyen ja keskustelimme siitä, kuinka äh, meidän rahoitusvälineitämme pitäisi käyttää tässä uudessa tilanteessa. Äh, ensi vuoden budjettia ajatellen on erittäin tärkeää koordinoida näitä instrumentteja, sillä sen lisäksi, mitä meillä on jo naapuristopolitiikan puitteissa tehty, meidän pitäisi keskustella toimien jatkamisesta. Tiedätte kaikki, että meillä on monien instrumenttien käytöstä jatkuvaa keskustelua kansalaisyhteiskuntaan, maatalouteen ja muihin aiheisiin liittyen. Siksi on erittäin tärkeää keskittyä koordinointiin että meillä ei ole päällekkäisyyksiä ja että on erittäin selvää, mitä teemme Välimeren eteläalueella sekä ensi vuonna että pitemmällä aikavälillä. Meidän pitäisi myöskin keskittyä ehdollisuuteen ja löytää oikeita metodeja. Demokratia on tärkeä kriteeri, mutta myöskin näiden välineiden hallinto niin, että se tehdään oikealla tavalla. Meidän pitäisi myöskin tarkastella sitä riskiä, että naapuristopolitiikan perinteiset instrumentit, eh, jotka on jaettu idän ja etelän välillä, eh, jaettaisiin eri tavalla. Vanha jakotapa ehkä eh, joudutaan kyseenalaistamaan, niin meidän täytyy demokraattisesti saada tässä ratkaisu aikaan. Herra Vasani tulee keskittymään tähän, mutta tämä asia koskettaa SURE-valiokuntaa tulevia toimia, missä käsitellään tärkeimpiä toimia. Eli haluaisin, että tämä valiokunta tarkistelisi sitä, mitä SURE-valiokunta on nyt tehnyt. Ja tuolla tarkistukset annetaan 31. maaliskuuta. Ja tässä tuleva talousarvio koskettaa myöskin hyvin paljon ulkosuhteita, eli ottakaa huomioon tämä asia. Olkaa hyvät. Voisin esittää yhden täsmennyksen Arvo Jäätteenmäen kysymystä koskien, kysymys komissiolle koskien rahoitusvaikutuksista tuosta Etelän maiden kumppanuudesta. Välitämme tämän kysymyksen eteenpäin esityslistaammehan on tehty viime hetkessä muutoksia ja tästä johtuen komissio ei ole nyt salissa paikalla. Sitten herra Salafranco. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää talousarvioesittelijän läsnäoloa siitä, että se on tullut keskustelemaan valiokuntamme kanssa. Rova Munjista esitteli jo tämän valiokunnan kannat, ne on toistettu vuosi toisen, toisensa jälkeen. Yksi avainkysymyksistä tuli täällä herra Ferminaalle viivaamaksi. Se koski sitä, kuinka voitaisiin Euroopan unionista käsin vastata tarpeisiin, joita tuolta Välimeren etelärannalta nousee, kun niitä suunnattaisiin naapuruspolitiikka uudella tavalla. Näin aikoina on nostettu esiin kysymyksiä, jotka herättävät suuria epäilyjä juuri koskien näiden vararahastojen uudelleen suuntautumista ja ja itäisen naapuruspolitiikan suuntaamista etelään päin. Kyllä sitoumuksesta on pidettävä kiinni kaikilla maantieteellisillä alueilla ja Euroopan unionin on toimittava joustavilta pohjilta. Haluaisin sanoa vielä, että on tärkeää, niin kuin korkea edustaja sanoi, että pyritään yhdistämään nämä eri välineet. Meillä on budjettivälineitä, joista keskustelemme tänä aamuna täällä, mutta sen lisäksi meillä on kaupallisia välineitä, myönnytyksiä esimerkiksi, joita ollaan nyt harkitsemassa. Voidaan myös lisätä eh, investointipankin toimintaa ja suunnata uudelleen eh, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin rahoitusta, mutta todella kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat nykyisiin tasapainotilanteeseen sitoumukseen, niistä on pidettävä kiinni kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kuten puheenjohtaja Espanjassa sanotaan, niin ei kannata riisua yhtä pyhimystä vaatteista pukeakseen toinen pyhimys. Meidän on pidettävä kiinni näistä sitoumuksista ja niissä rajoissa, joihin nämä tiukat budjetit nyt mahdollistavat ja kiinnitettävä huomiota lähialueisiin. Haluaisin ilmaista olevani täysin rimmetejätemain kanssa. Latinalainen Amerikka on merkittävä vastuualue Euroopan unionille. Ensi kuussa pidetään Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen huippukokous ja olemme nyt äh, viimeisten noissa Madridin äh, tehtäviä ja meidän on pidettävä kiinni sopimuksemme myös tuolla alueella meidän on valmisteltava tulevaisuutta ajatellen syvällistä keskustelua ja pohdintaa siitä, millaista roolia Euroopan unioni tavoittelee kansainvälisesti ja, ja, mil, ja miten sen pitäisi näkyä tulevissa rahoitus kehyksessä. Lopuksi haluaisin todeta puheenjohtaja suosituksella. Meidän ei pitäisi kaikkia Välimeren kriisiin resursseja käyttää tietämättä, mihin suuntaan siellä mennään. Egyptistä olemme nähneet, mihin kansanäänestys johti 19. päivää ja näimme, että varustuslakiin muutokset menivät sille linjalle, jota muslimiveliskunta ja Mubarakin puolue pyysi, joten kyllä meidän pitää pysyä ajan hermoilla humanitaarisessa kriisissä ja annettava tukea meidän Meillä on oltava tulevaisuutta ajatellen äh, hätävararahastoja, mutta meidän ei pidä sitoutua toimintaan näillä aloilla ennen kuin tiedämme, mihin suuntaan siellä ollaan menossa. Meidän on tietenkin oltava valmiina ja, ja ennakoitava tilannetta. Olen varma, että ulkosuhdehallinnassa näin tehdään, mutta meidän pitää kuitenkin olla varovaisia ennen kuin sidomme varojamme että näemme, menevätkö nämä demokraatia kehitykset nyt oikeaan suuntaan vai lähdetäänkö siellä luisemaan väärille väärille teille, jotka vahingoittavat näiden maiden kansalaisten oikeuksia. Kiitoksia. Madame Balzani, voulez-vous conclure? Haluatteko tehdä yhteenvedon, Rova Balzani? Eh, grazie per questa discussione. Molto interessante. Kiitoksia tästä keskustelusta, joka oli oikein kiinnostava. Ensimmäinen vaikutelma niin näiden puheenvuorojen jälkeen on se, että otsakkeen neljä osalta, vaikka se ei olekaan kaikkein raskain talousarvion otsake, niin kuitenkin siltä osalta ongelmat ovat jotenkin kiireellisempiä yksinäistä menee kaikkien muiden yli. Nimittäin sieltä tarvitaan riittäviä asianmukaisia varoja, jotta Euroopan unioni voi olla uskottava toiminnassaan. Tämä on tärkeä asia. Tarvitaan myös joustavuutta, jotta voidaan vastata hyödyllisin toimiin ja tehokkain vasta, vastinein vaihtuviin tilanteisiin. On myös tarpeen koordinoida välineiden käyttöä. Koordinointi on keskeistä, jotta saavutetaan tehokkuutta silloin, kun resurssit vähenevät, mutta se on tar- tärkeää myös, jotta Euroopan lisäarvo johdonmukaisesti korostuisi. Se on myös tärkeää, että että on, on tärkeää muistaa, että tämä otsake varmasti kärsii alirahoituksesta ja olisi vastattava niihin, näihin muuttuviin vaatimuksiin. Välimeren kysymys on erittäin voimakkaasti läsnä ja se on kuulunut melkein kaikissa puheenvuoroissa. Haluaisin nyt pyytää, että kollegat ottaisivat aivan alusta asti hyvin konkreettisen lähestymistavan käyttöönsä. Tänään puhumme vuoden 2012 talousarviosta. Muut erittäin tärkeät keskustelut tulevat vaikuttamaan siihen poliittisen ilmapiiriin, jossa tätä menettelyä viedään läpi, mutta on myös muita skenaarioita, joissa näistä keskustellaan. Göran Färm muistutti suurevaliokunnan tärkeästä työstä sitten meillä on rahoitus, rahastojen käyttäminen, jäsenvaltioiden mukaan tulot, nämäkin ne ovat tässä ympärillä, mutta meidän on tärkein tavoitteemme on saada vuoden 2012 talousarvio sellaiseksi, joksi sen haluamme. Se on erittäin tärkeä. Me olemme ohjelmakauden loppupuolella tästä syystä. Suureen valiokuntakin tätä asiaa työstä. Ja tästä syystä myös marginaalit ovat hyvin kapeita. Siksi tarvitaan yhteisiä ponnisteluja prioriteettien määrittelemiseksi. Tästä syystä pyydän, että, että kollegoilla olisi hyvin konkreettinen ja realistinen lähestymistapa aivan ensimmäistä määrää, josta alkaen koskien näitä mm, pilottihankkeita ja valmistelevia äh, ohjelmia. Pyydän, että kiinnitätte erityistä huomiota jo voimassa oleviin hankkeisiin ja ohjelmiin koska näitä toimia ja ohjelmia ne varten olevat marginaalit eivät ole muuttuneet. Ne ovat siis hyvin rajallisia, joten toivon, että talousarviokysymys pysyy tässä valiokunnassa hyvin konkreettisesti esityslistalla läsnä, ja niin, että alusta asti se ohjaisi prioriteettien valintaa vuotta 2012 varten. Entä voisimme toimia jo varhaisessa vaiheessa kaikkien näiden toimien osalta pilottihankkeet, valmistelevat ohjelmat ja heti kun meillä on luvut käytössä, me voimme, voimme mennä eteenpäin. Meillähän ei ole vielä luonnoksia näitä ensimmäisiä asiakirjoja, joissa olisi konkreettisia lukuja, joiden kanssa teemme työtä. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla sen keskustelun jälkeen, joka meillä on ollut Euroopan unionin roolista kansainvälisissä organisaatioissa, jatkamme tätä muistuttavalla aiheella, eli Euroopan parlamentin neuvosto yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen seuraavasta istunnosta. Meillä on tässä teksti, josta on jo työryhmissä keskusteltu. Ja annan nyt puheenvuoron tässä herra Lambsdorffille, jota hän voisi tehdä yhteenvedon. Olkaa hyvä. Aivan oikein, herra puheenjohtaja, työryhmässä, joka käsittelee yhteistyö YK kanssa. Kysymys on tietysti teknisestä, koska joudumme hiukan syystä tekemään lyhennyksiä, mutta olen olennaisimmiltaan tämä säilyy tällaisessa muodossa kuin on löydettävissä tästä paperista. Niin, kollegoille, jotka eivät tunne tätä asiaa, kysymys on suosituksesta, joka menee neuvostolle siitä, mitä prioriteetteja me YKssa – 66. täysistunnossa Euroopan unionina seuraisimme tällaista liikkeelle siitä, mitä on aiempina vuosina valiokunnan käynnistä New Yorkissa, jossa kävimme keskustelua eri keskustelukumppaneiden kanssa kuullaksemme, mitkä ovat tärkeimpiä haasteita ja prioriteetteja, niin kuin meidän eurooppalaiset edustajamme sen näkevät. Näitä käyntiä on tapahtunut erinäisten vuosien ajan, ja vuoropuhelu parlamentin ja jäsenvaltioiden ja ulkosuhdehallinnon sekä eri ohjelman sihteeristö myöskin YK pääsihteeristön kanssa ovat hyvin järkeviä ja ovat saavuttaneet korkean tason. Miten tärkeä YK on meille, sitä minun ei tarvitse sanoa. Olemme juuri voineet nähdä, mitä on tapahtunut päätösman 1973 myöntä, mikä, mitä se on mahdollistanut. Prioriteetit tässä mietinnössä menevät kuitenkin hiukan pitemmälle, koska YK on suuri, monimutkainen organisaatio, jolla on monia haasteita. Mitä nyt ovat sitten prioriteetit tänä vuonna? Euroopan parlamenttina meitä tietysti erityisesti kiinnostaa se, miten meidän toimeenpaneva tasomme miten, minkä roolin se ottaa YKssa, miten se rooli muotoutuu, mm, rauhan rakentamisesta, peace building ja kriisin hallinnosta me olemme tehneet suosituksia samoin kuin ihmisoikeuksista. On joitakin muita kohtia tässä asiakirjassa, mietintöluonnoksessa, jotka ovat jääneet hiukan lyhyemmiksi. Kahdesta syystä toisen no mainitsin, siis siksi, että meillä on tiettyjä rajoituksia siitä, miten paljon tilaa on käytössä. Toisaalta tietoisesti kehitysyhteistyön osan, joka on tärkeä osa YK työtä, olemme pitäneet sen osuuden tyhjänä, koska perinteinen hyvä yhteistyö kehitysvalikunnan kanssa jatkuu tänä vuonnakin, joten me odotamme heiltä lausuntoa, joka sitten integroidaan tähän mietintöön. Tulen tähän ensimmäisen asiaan, Euroopan unionin asema YK järjestelmässä – Pilevan paikalla, en voi tässä kovinkaan paljon kadettia, niin kysymys on nimenomaan siitä, että kun ensimmäisen kerran yritettiin jäsenyyttä turvallisuusneuvostossa, se, se oli sensutoitivin skeptis. Tavoite on selkeä, johdonmukaisuus, näkyvyys, se, että on vaikutusta, että Euroopan unionilla on vaikutusta. Kysymys on myös siitä, mitä lähestymistapoja Euroopan unionilla on YKssa, miten se voi päästä sisäisen organisaatioon. Hyvin tärkeää on Euroopan unionin kannalta täysistunto, puheoikeudet ja turvallisuusneuvosto, sillä tilanne itse asiassa näyttää paremmalta, vaikka kaikki, kaikki tiedä kuin täysistunnossa. Toinen osa koskee rauhaa ja turvallisuutta. Kysymys on operatiivisemmasta lähestymistavasta vastuusta, joka liittyy suojelun myöntämiseen. Tämä on asia, josta puhuttiin viime vuonna. Työryhmässä saatoimme todeta, että tässä mietinnössä pitäisi ottaa voimakkaammin etualalle tätä asiaa. Olen iloinen siitä, että keskustelut työryhmässä johtivat juuri tähän tulokseen, sillä turvallisuusneuvoston päätöslauselma 26. helmikuuta, joka koskee Libyaa, ei siis tämä ajankohtainen, vaan sitä edeltävä, ensimmäisen kerran mainitsee eh, responsibility to protect, eli suojeluvelvollisuuden. Ensimmäisen kerran tämä käsite nousi esille turvallisuusneuvoston muodollisessa kannanotossa koskien kriisitilannetta, joka oli käynnissä. Tämä on muodostumassa kansainvälisen oikeuden normiksi me Euroopan parlamenttina olemme menneisyydessä aina pitäneet tätä hyvänä, olemme vaatineet, että tätä käsitettä kehitetään edelleen ja käsittääkseni olemme tässä menneet hyvän matkaa eteenpäin. Toinen asia, joka liittyy rauhaan ja turvallisuuteen, on kattava rauhanrakentamisen strategia, johon sisältyy myös kehityskysymyksiä. Me tarvitsemme integroidun pitkän tähtäyksen lähestymistavan, tarvitsemme enemmän synergiaa rauhan säilyttämisen, rauhan turvaamisen ja toisaalta rauhanrakentamisen ja kehitystyön osalta toisaalta. Siksi rauhanrakentamiskomission muodostaminen oli hyvin tärkeä askel. Ratkaiseva oli se, että YK on järjestelmässä rauhanrakentamiskomissio on saanut se, miten saada vahvempi asema suhteessa turvallisuusneuvostoon verrattuna, ajatellen tätä integroitua lähestymistapaa, mutta joka tuntee YK Mehän aina aikoin mietimme sitä, miten kamalaa äänestykset ovat meitä täällä unionissa, mutta YK on osalta voimme sanoa, että asiat ovat vielä mutkikkaampia. Ja juuri tässä yhteydessä, kun on kysymys näin innovatiivisesta lähentymistavasta, toivottavasti tämä kuitenkin onnistuisi. Mitä tulee sitten yhteistyöhön muiden kanssa? Minusta on tärkeää, että tapahtuu koordinointia eri alueellisten kumppaneiden kanssa, että sitä parannetaan. Tämä koskee myös kriisinhallintoa YKssa, myöskin yhteistyössä Afrikan unionin eräiden muiden järjestöjen kanssa ja ehkä jopa myöskin sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka edustavat pienempiä alueellisia. On olemassa kehitystä, olin Gineassa juuri siellä, mm, koin myönteisiä kokemuksia, myönteisiä kokemuksia sillä alueella tapahtuvasta kehityksestä. Mitä tulee sitten aseriisuntaan, ydinaseriisuntaan, ydinaseiden levittämisen est, äh, siis ydinsukusopimusta seuraavan, äh, seuraava, kehitystä seuraava konferenssi on tulossa. Ja on myöskin suosituksia, jotka liittyvät sitten terrorismin torjuntaan, mikä on asia, jossa tietyt äh, työryhmän jäsenet tekevät hyvin rakentavia ehdotuksia, jotka löytyvät tekstistäkin. Ihmisoikeuskysymyksistä. Kysymys on joistakin institutionaalisista kysymyksistä, miten esimerkiksi ihmisoikeudet eh, otetaan esille ulkosuhdehallinnossa, mikä on tilanne ihmisoikeusneuvoston osalta, ihmisoikeusneuvoston osalta, miten sen toimintakykyä voidaan parantaa, miten voidaan parantaa myöskin jäsenten vaalia. Meillä on ollut mielenkiintoista kehitystä nähtävissä, koska täysistuntohan eh, yksinkertaisesti sanoi Libyalle, että, tai sanoi Libyasta, että Libya heitettiin yksinkertaisesti ulos tästä neuvostosta siinä vaiheessa, kun Gaddafi alkoi ampua oman maansa väkeä. Minusta olisi siis järkevämpää se, että alun perin Libyaa ei olisi edes valittu tähän neuvostoon. joten menetelmät, kriteerit jäsenmaita valittaessa ovat asia, joka meille on tärkeää. Sitten temaattiset kysymykset, kuten esimerkiksi kuolemanrangaistuksen poistaminen, siihen liittyvä moratorio, kidutuksen torjunta, lasten oikeudet, uskonnolliset oikeudet, samoin kuin naisten oikeudet. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin keskustelussa ennen kaikkea, miksi YK on suhteet niin sanottuihin G-ryhmittymiin G8, G20. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, ajatellen nimenomaan maailmanlaajuista tilannetta. Mutta nyt olisin iloinen jäsenten kommenteista ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos. Merci, monsieur Preda. Kiitoksia, herra Preda. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää herra Lambsdorffia hyvin tuottavasta ensimmäisestä mielipideiden vaihdosta, joka meillä on jo ollut tämän luonnoksen puitteissa. Äh, herra Landorf oli ystävällinen ja otti muutamia ehdotuksia niin hänen tekstiinsä mukaan. Haluaisin kuitenkin tehdä vielä muutamia lisätarkistuksia. Voisin viitata kahteen tai kolmeen asiaan, jotka mielestäni ovat erittäin tärkeitä tämän keskustelun kontekstissa. Ensinnäkin mielestäni meidän pitäisi ottaa mukaan ajatus siitä, että Euroopan unionin läsnäoloa pitäisi vahvistaa YKssa, ja tämä pitäisi tehdä antamalla samaa viestiä ulospäin ja käyttää useaa ääntä saman viestin välittämiseen, sillä Euroopan unionin edustajat voivat puhutella YK edustajia vain silloin, kun jäsenmaat ovat jo ilmaisseet mielipiteensä, eli meidän pitäisi käyttää näitä ääniä. Toiseksi on tärkeää korostaa sitä tarvetta, joka on tarvetta tehdä äänestämisestä ihmisoikeusneuvostossa, jos voisin sanoa kilpailukykyisempää. Eli se, mitä nyt tapahtuu, kuten tiedätte, on se, että ryhmät järjestäytyvät kandidaattien ympärille ihmisoikeusneuvostossa. Meidän pitäisi olla tässä kilpailuhenkisempiä ja tukea kandidaatteja ihmisoikeusneuvostossa. Meidän pitäisi myöskin mielestäni ratkaista äänestämiseen liittyvät kysymykset – tässä ihmisoikeusneuvostossa ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että me voisimme mietintöluonnoksessa sanoa, että Euroopan unioni osallistuu YK budjettiin hyvin suuresti. Se edustaa yli 38 prosenttia YK budjetista ja tämä pitäisi ottaa mukaan tämä huomio. Monet monessa asiassa haluaisin esittää vielä muutamia tarkistuksia, mutta haluaisin kiittää teitä, herra Lambsdorff. Kiitoksia, herra Lainen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Alexander Lambsdorffia tasapainoisesta mietinnöstä, jota hän meille esitti. Jo työryhmässä meillä oli mahdollisuus keskustella asiasta. Minäkin olen sitä mieltä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan unioni on, tai sen täytyy tulla toimijaksi maailmanpolitiikassa, minkä täytyy näkyä myös YKssa. Annan täyden tuen näille kappaleille tekstissä. Täytyy onnistua sen, että YK, YK täysistunnossa EU, herra Lampsdorff mainitsi turvallisuusneuvoston, mutta että täysistunnossa EUlla on ääni. Tämä optimaalista oli se, jos Brysselin instituutiot voisivat toimia kitkattomasti yhteistyössä valtuuston edustuston kanssa New Yorkissa Libyan asiassa. Tämä ei näytä onnistuneen. Kaikki jäsenvaltiot eivät pysyneet saman linjan takana, joten näiltä osin kokeilu epäonnistui. G8, G20, ne ovat, niillä on erityiselimiä, joilla on omat ovat funktionsa aivan oikein, mutta meidän pitäisi ajaa sitä, että EU pysyy keskeisenä, anteeksi, että YK pysyy keskeisenä instituutiona maailman yhteisölle. Ja täytyy ottaa erityisesti esille sitä, että täytyy olla yhteys G8 ja G20 keskustelujen ja YKssa käytävien keskustelujen välillä. Mitä tulee rauhanrakentamisstrategiaan, me tiedämme, että köyhyys, ympäristön tuhoutuminen usein johtavat sotiin. Tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, josta olemme yhtä mieltä, sitä pitäisi edistää niin, että syntyy johdonmukaista politiikkaa kriisialueilla maailmassa niin, että mahdollisesti voimme ennaltaehkäistä, välttää konflikteja käyttämällä erilaisia lähestymistapoja. Politiikka, kehityspolitiikka, ympäristönsuojelu, tämän tyyp- sillä on tämän tyyppisiä osa-alueita. Mietinnössä on erityinen kappale, joka koskee Euroopan unionia, Afrikan unionia. Afrikkahan on meidän naapurimaanosamme. Ajatellen Afrikan tapahtumia pitäisi ehkä lisätä myöskin Mashrik, koska eh, YK on täytynyt enemmän kiinnittää huomiota tilanteeseen Pohjois-Afrikassa ja kenties me voimme tehdä täydentäviä esityksiä näiltä osin tähän tekstiin. Huomaan, että terrorismin torjunta edelleenkin on suuri asia. Erityisesti yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa nousee esille. Niin, tietysti, mutta ei myös Venäjän kanssa. On monia muita maita, joilla on ongelmia terrorismin kanssa. Voisimme ehkä mainita muutamia tai sitten jättää mainitsematta mitään maata – Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana minä tietysti katsoin ilmastonsuojelukohtaa ja se on äh, tärkeää YK yleissopimuksen puitteissa tapahtuva toiminta. EUlla pitäisi edelleenkin olla aktiivinen rooli. Me emme saa lamaantua, emme saa muuttua äh, löyhemmiksi otteilta. Äh, tiekartta, jota komissio on esittänyt, on suunnanosoittaja sen suhteen, mihin pitäisi päästä vuosisadan puolen väliin mennessä. Lyhyesti sanottuna, minä ajattelin, että Alexander Lambsdorff me voisimme ottaa esille myöskin kansainvälisen rikostuomioistuimen vahvistaen sitä. Se on hyvin tärkeä väline. Mielenkiintoista on se, että Yhdysvallat ensimmäisen kerran on osallistunut siihen, että on esitetty vetoomus kansainvälisen rikostoimistumien suuntaan, kun se on torjunut sen toimintaa vuosi, vuosien ajan. Rikostoimistuimen toimivaltuutusta kenties voitaisiin laajentaa. Maailmassa tapahtuu valtaisia ympäristörikkomuksia, joista kukaan ei nosta syytä, että meillä on aukko oikeusjärjestelmässä. esimerkiksi Italiassa ja muualla käydään keskustelua kansainvälisestä ympäristötuomioistuimesta, ympäristörikostuomioistuimesta, Uskoakseni me tarvitsisimme, en tiedä tarvitaanko uutta rikostuomioistuinta, mutta ehkä voitaisiin laajentaa olemassa olevan toimivaltaa. Aa, vielä yksi asia. Aivan lopuksi, niin Alexander von Hamstorff viimeisenä kohtana mainitsi sen, että parlamentit pitäisi vetää paremmin mukaan toimintaan. Se on ehdottoman välttämätöntä. YK-järjestelmän suuri virhe on se, että hallitukset yksin ja kansalaisyhteiskunta vain osittain ovat läsnä, mutta kansalaiset ja parlamentit eivät. Kansalaiset ja edustavat parlamentit eivät. Tätä kohtaa tietysti tuen, täydentäen kuitenkin niin, että parlamenttien osallistuminen on aika epämääräinen asia. Tulevaisuudessakin me tarvitsisimme elimen YK-järjestelmässä, jossa parlamentit olisivat edustettuina parlamentin kansainvälinen liitto, IPU, on tarkkailijana, mutta ovatko parlamentit vain tarkkailijoita? Pitkällä tähtäyksellä tämä ei ole kestävä ratkaisu, että on tarkkailijan asema, se ei vastaa kansalaisten valitsemien kamarien asemaa kautta maailman, ja teen tarkistuksen myös tästä asiasta – jotta ainakin käynnistyisi keskustelu tällaisesta parlamentaarisesta yleiskokouksesta YK järjestelmässä samalla tavoin kuin parlamentaarinen yleiskokous on olemassa Euroopan yhteisöissä ja josta sitten aikaa myöten muodostui Euroopan parlamentti. Kiitos. Suurin piirtein voisin sanoa, että tuemme mietintöä ja teimme vielä jotakin täydentäviä tarkistuksia. Merci. Euh, madame... Euh, Kiitoksia, rouva Losmiller. Danke, Herr Vorsitzender. Auch ich schließe mich... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yhdyn äh, Graf Lambsdorffille esitettyihin kiitoksiin. Tämä on mietintö, jota voimme tukea, enkä nyt toistaa sitä, mikä jo on sanottu EUn merkityksestä YK-järjestelmässä, vaan rajoitun joihinkin asioihin, joista teemme tarkistuksia. Mitä tulee ydinaseriisuntaan, kohta L, se asia on esitetty kovin lyhyesti. Se, mitä pitäisi seurata ydinsulkusopimuksesta. Ja minusta meidän pitäisi päästä nopeammin vakavasti tarkoitettuun aseriisuntatoimintaan toimintaan osalta, jolla siis jossa olisi tärkeitä voimakkaita toimenpiteitä. En tartu nyt sen muotoiluun tässä, mutta sitten kohta tai joka koskee terrorismin torjuntaa, me ehkä olemme asiasta eri mieltä. Ennen kaikkea YK Yhdysvaltain kanssa harjoittavan yhteistyön mainita periaatteessa on oikein, mutta kohdassa F, jossa puhutaan ponnistelusta terrorismin torjumiseksi, että me tuemme näitä ponnisteluja, se ei ole välttämättä sitä ei tapahdu nimenomaan ihmisoikeuksia kunnioittain. Näiden toimipanojen saatoin vuoden alussa kuulla, että jos presidentti haluaa pitää kiinni siitä, että pidetään ihmisiä, eikä ei sanota, missä heitä pidetään pidätettyinä, joten henkilöt, joita epäillään terrorismista, ovat ne ihmiset, joissa tässä on kysymys. Tämä meistä on ristiriitaista, koska minusta meistä ei tulekaan siis syytä maita ainuttakaan maata. Ehdottaisimme, että tästä kohdassa – otettaisiin esille sekin ongelma, että YK on tekemät listat terroristeista pitäisi arvioida säännöllisesti, koska ne eivät ole äh, läpinäkyviä, ei kukaan ei tiedä, miten päätyy listoille tai pääsee listoilta pois. Ja mitä jo tiedetään, on se, että näitä äh, listoja ei ole oikeastaan käytännössä käytetty äh, terrorismin torjumiseen. Tot, vaikka tärkeää on myös se, että joudutte tekemään, niin kuin sanoitte, huomattavia leikkauksia, mikä on todella vaikea ajatellen yksittäisiä esityksiä, joita olette saanut esimerkiksi ihmisoikeuksista. Mutta eh, minä tekisin täydennyksen, nimittäin kohdassa ihmisoikeudet R, te mainitsette kidutuksen poistamisen yhtenä asiana. Ehdottaisin, että laajentaisimme tätä kohtaa, kuten viime vuotessakin päätös on sanomassa, että kehottaisiin valtioita allekirjoittamaan lisäprotokolla protokolla YK ihmisoikeussopimukseen, joka koskee kirjoituksen poistamista, ja että tämä on ehdottoman välttämätöntä. Näyttää siltä, että työryhmässähän meillä oli luonnostekstissä maininta ihmisoikeuksissa myös siitä, että on välttämätöntä käsitellä ilmastopakolaisten kysymystä siinä mielessä, että tutkitaan tarvitaanko erillinen yleissopimus tai miten kansainvälinen oikeus voisi tarttua ilmastopakolaisten tilanteeseen. Joko tämä hoidetaan ihmisoikeuksien yhteydessä, tai ehkä sitten löytyy jokin oma kohtaansa ilmastonmuutoksessa tähän tarkoitukseen. Suosituksista vielä. Muotoilu siitä, että halutaan käynnistää keskustelua myös parlamenttien roolista keskustelussa YK on puitteissa on minusta riittävä. Minusta keskustelu on liian aikaista, ehkä se on hyvin ristiriitaistakin siitä, että parlamenteilla pitäisi olla tietty tapa olla edustettuna YK järjestelmässä. Merci, monsieur Milanon. Kiitoksia, herra Milanon. Gracias, presidente. Se puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää eh, herra Lambsdorffia tästä mietinnöstä. Se on erittäin tyhjentävä, on aika vaikeaa puhua näin laajoista asioista, joita YK ympyröihin kuuluu, kun meillä on vielä nämä rajoitukset, joita esittelijälle on asetettu. Tarvitaan hyvin vaikeita kompromisseja niin, että voidaan sopeutua näihin hyvin tiukkoihin rajoihin. Lyhyitä kommentteja vain. Tästähän olemme jo puhuneetkin YK työryhmässä, mutta haluaisin sitten jotenkin huomioita siihen vielä hyvin lyhyesti. Herra Lambsdorff tietääkin, että minusta olisi mukavampaa, että viittaus turvallisuusneuvostoon ja uusien jäsenten lisääminen eivät, siinä ei käsiteltäisi sitä, ovatko nämä pysyviä vai ei-pysyviä jäseniä. Puhutaan myös puolipysyvistä jäsenistä. Minun mielestäni parlamentin ei pitää ottaa kantaa siihen, pitäisikö uusien jäsenien olla pysyviä vai ei. Toiseksi minulla ei ole mitään ongelmia terrorismia käsittelevän kohdan kanssa, eikä Yhdysvaltojen maininnan kanssa. Minusta se on tärkein strateginen kumppanimme, jonka kanssa olemme monista asioista yhtä mieltä, vaikka terrorismin torjunnassa olemmekin jostakin asioista eri mieltä, mutta sen sijaan olisi hyvä mainita tämä keskustelu, jota on vuosia käyty. Tässä on 13 terrorismi terrorismia käsittelevä yleiskokous. että tämä on ollut jo vuosikausia kesken. Haluaisin, että selvästi mainittaisin, että tämä yleissopimus, globaali yleissopimus terrorismin torjuntaa koskien saataisiin valmiiksi. Sitten mitä tulee tämän vastuuseen jossa viitataan Libyan päätöslauselmaan 1969 ja 1963. Niin löydän näitä numeroita tästä asiakirjasta, ennen ainakaan tekstistä, joka minulla on käsitteltävänä. Sitten neljäs kohta, pieni yksityiskohta. Kun puhutaan siitä, että pitäisi vähentää korostusta Yhdysvaltojen sisäiseltä kuulemiselta minun mielestäni tätä ehkä voidaan ymmärtää väärin, koska pidän näitä kyllä edelleen hyvin tärkeinä. En haluaisi antaa sellaista viestiä, että nämä sisäiset konsultoinnit, näistähän puhutaan kohdassa 1a. EU consultations on UN issues. Yo creo que sí, que hay que seguir. Minun mielestäni edelleen nämä ovat tärkeitä. Ehkä herra Lambsdorff ei enää seuraa minua. Minusta nämä ovat erilainen tärkeitä. Viimeisin turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1963 on selkeästi tuonut esille, että mitään yksimielisyyttä ei ole neljän jäsenvaltion välillä, jotka tällä hetkellä kuuluvat turvallisuusneuvoston. Haluaisin korostaa sitä, että nämä sisäiset eh, konsultoinnit ovat edelleen valitettavasti tarpeellisia, siis YK sisällä. Sitten viittaus YK on ainoana legitiiminä toimijana globaalia toimintaa varten. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kyseessä on legitiimi e- elin, mutta jos sanotaan, että se on ainoa elin, niin sitten voitaisiin ymmärtää, että G8 ja G20 eivät ole legitiimejä. Ne ovat tietenkin epävirallisia, mutta jos sanotaan, että ne ovat epälegitiimejä, vaikka näin niitä tietenkin tässä suoraan sanottuna, niin en minä oikeastaan laittaisi tänne tätä sanaa vain, only. Jos tämä nyt laitetaan näin eksklusiiviseen muotoon, niin minusta tässä liioitellaan hieman. Sitten viittaus Afrikan unioniin nykytilanteessa, kun tällä kerran mainitaan jotakin alueellisia järjestöjä, niin Arabiliittokin olisi mainittava, sehän on kovin muodissa. Miksi pitäisi mainita ainoastaan Afrikan unioni? Kyllä minä mainitsisin myös Arabiliiton. Sitten vielä muutamia kommentteja kommentteja, mutta en nyt tylsistytä teitä täällä, vaan teen jotenkin tarkistuksia näistä ja haluaisin lopusta, lopuksi en onnitella herra Lambsdorffia tästä vaikeasta työstä, koska se on todella hankala näiden nykymenettelyiden alla. Si, just un point d'information. Kiitoksia. Vain yksi tiedotusasia. Keskustelu, joka on suunniteltu järjestelmäksi Turkin aiheesta. Äh, sitä ei nyt käydä, koska Madame Flötro ei pääse paikalle. Madame Munis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin onnitella Rova herra Lambsdorffia näistä suosituksista. Jälleen kerran hän on tehnyt hyvin tyhjentävää työtä, jossa huomioidaan myös ajankohtaiset tapahtumat kansainvälisiltä formeilta. Tämä ei ole aina helppoa. Haluaisin mainita muutaman asian, jotka minun mielestäni pitäisi olla mukana päätöslauselmassa. YK naiset, viittaus naisiin ja uuteen YK rakenteeseen pitäisi vähän viitata. Olisi viitattava näihin naisten elimiin. Sitten pitäisi viitata myöskin transaktio transaktioiden tasoon, rahoituslaitosten tasolla, sitten transaktioveroa pitäisi pitää uutena resurssina. Sehän on nyt tässä globaalissa maailmanlaajuisen taloushallinnon keskustelussa mukana. Herra Dorf mainitsi rahan rakentamisen, se on tärkeää. Ja sitten tämä Euroopan unionin ra- va- vaka- va- vakautusmekanismi myös on tärkeä edelleen Euroopan ulkosuhdehallinnosta ollaan rakentamassa rauhan, rauhaa edistävää pilaria, joka tarvitsee riittävät resurssit ja henkilökunnan. Haluaisin mainita vain nämä kohdat. Joka tapauksessa minun mielestäni mietintö on erittäin hyvä. Minua ei olekaan haitanut lukea tätä englanniksi ja olen oikein tyytyväinen siitä, hän, että minkä, millään ryhmällä ei ole ollut ongelmia käsitellä tätä asiaa englanniksi. Vaikka se ei olekaan nyt kaikilla kielillä, minun mielestäni joustavuus tässä valiokunnassa edellyttää sitä, että joskus ei noudateta pilkun tarkasti kaikkia työjärjestyksen artikloja niin, että saadaan jouhevuutta valiokunnan työhön. Joskus se ei johdu esittelijän halusta, vaan muista olosuhteista. Aikaisemmassa kohdassa valitettiin, että sitä ei oltu käännetty muille kielille. Olen iloinen siitä, että tämä, tämän asian puitteissa ei ole kukaan valittanut kieliversioiden puutetta. Näin asioiden juuri pitäisikin toimia. Graf Haluaisin onnitella eh, herra Lambsdorffia tästä mietinnöstä toisaan sitä, mitä muut ovat jo sanoneet. Tässä tarvitaan aikaa. On tärkeää, kun taistellaan kansainvälistä terrorismia vastaan. Roa Lohvilja sanoi, että meidän ei pitäisi mainita mitään tiettyjä maita, mutta minä mainitsisin Venäjän ja Yhdysvallat, sillä Yhdysvallat on vuosia puhunut siitä, kuinka meidän pitäisi taistella kansainvälistä terroristia vastaan. Joskus se on ollut oikeassa, mutta joskus se on vaatinut aivan hulluja asioita. Ja nämä ovat uhanneet ihmisoikeuksien suojelemista, joten Yhdysvallat ja Venäjä pitäisi mainita. Nämä syntyy yhä enemmän kahden keskeisiä sopimuksia turvallisuudesta, kansainvälisestä lentoliikenteestä, tietojen välittämistä eteenpäin, joita he enää kohta pysty hallitsemaan. Ja me tarvitsemme sitä, että syntyisi maailmanlaajuisesti yhtenäinen järjestelmä, mitä liittyy esimerkiksi turvallisuuteen ilmaliikenteessä, mutta muuten voin lähes kaikkea tukea, mitä täällä on sanottu. Pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että me emme ole kirjoittamassa täällä kirjaa. Meidän pitäisi toimia esittää kantamme lyhyesti ja napakasti, niin että viesti menee ulospäin ja pysyy ymmärrettävänä. Kaikkia asioita, jotka ovat tärkeitä, ei ehdottomasti täytyy, täydy mainita. Tärkeää on esittää nämä peruspiirteet ja peruslinjat. Merci, monsieur Prodi. Kiitoksia, herra Prodi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Omalta osaltani haluta, haluaisin kiittää kollega Lambsdorffia hänen tekemästään työstä. Aivan lyhyesti haluaisin viitata siihen, mitä kollega Lohbiler täällä jo sanoi koskien ilmastopakolaisia. Heidät olisi erikseen mainittava, koska ei voi olla niin, että heitä ei huomi, huomioitaisi oikeuksien haltijoina. Niin kuin totesimme ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, joka juuri nimenomaan on käsitellyt ilmastopakolaiskysymystä. Tästä näkökulmasta haluaisin viitata myös asiakirjan viimeisen osaan, siis ilmastonmuutokseen, on selvää, että meidän pitäisi tuoda takaisin keskustelun ytimeen se, jota olemme kutsuneet ilmastolliseksi oikeudenmukaisuudeksi myös täällä parlamentissa. Se merkitsee, että tehtäisiin poliittisia ehdotuksia joutuen Baliin eh, eh, jaetulle eh, vastuun jakamiselle. Minun mielestäni tämä olisi todella tuotava keskustelu. Nyt me muussa tapauksessa emme voi ratkaista kansainvälistä kasvihuonepäästöjen kurinalaistamiskysymystä, mutta olisi myös ymmärrettävä seuraava asia. Viimeisimmässä komission ehdotuksessa, jossa on tällainen kuvaus vuoden 2050 hiilettömästä yhteiskunnasta. Se osoittaa itse asiassa, kuinka siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin ja näin ollen myös kasvihuonekasvien vähentyminen 80-95 prosentilla, niin kuin tässä tiekartassa osoitetaan, merkitsee, että tämä on seikka, jonka voimme toteuttaa yksipuolisesti. Jos näin on, niin koko tämä ETS-päästökauppajärjestelmä ja Kioton pöytäkirja voidaan kyseenalaistaa. On siis hyvin tärkeää, että me otamme omaksemme tämän komission ehdotuksen ja huomioimme sen seuraukset, koska on luultava, että päästökauppajärjestelmän sijaan voisimme toimia yksipuolisesti ja ottaa käyttöön esimerkiksi hiiliveron tai hiilitullirajoilla niitä varten, jotka eivät sopeudu tähän kurinalaisuuteen. Sitten viimeinen asia, joka pitäisi tehdä selväksi, kun uudistetaan yhdistyneitä kuningas, kansakuntia yleiskokoukseen, tähän hallitusten väliseen yleiskokoukseen olisi otettava mukaan myös kansallisia parlamentteja niiden edustajia, koska ainoastaan tällä tavalla voimme aloittaa vakavasti otettavan keskustelun näiden kansainvälisten instituutioiden demokratisoimisesta. On aivan selvää, että tästä näkökulmasta G20 ja G8 ryhmät voivat olla vain aloitteen tekeviä ryhmiä, jotka ikään kuin ruokkivat keskustelua eri yleiskokouksissa ja ryhmissä ja eh, instituutioissa YK katon alla. Kiitoksia. Merci. Euh, monsieur... Kiitoksia. Rakki uh, Kiitoksia paljon, herra puheenjohtaja. Äh, Tervehden illalla tätä luonnosta, mitä tulee YK on turvallisuuskokouksen 66. istuntoon. Tässä esittelijä Helle Ramstorff on on tulossa ähm, jatkamaan keskustelua huhtikuussa. Tämä muistuttaa sitä, mitä me olemme sanoneet äh, Euroopan unionin prioriteeteista, mitä tulee 66. istuntoon. Me haluaisimme tekstin, joka on tiiviimpi ja joka keskittyy tiettyihin pääkohtiin tulevien tapahtumien suhteen ja haluaisimme, että meillä olisi aika raja tässä tekstissä. Viime vuonna teksti oli hyvä ja haluaisimme, että tänä vuonna se olisi parempi. Me haluaisimme järjestää sen hyvin samoin tavoin kuin tässä luonnoksessa on tehty, koskittyen eri kohtiin, joista ihmisoikeudet. Me toivomme, että nyt jo saamme parempaa näkyvyyttä ja koherenssia aikaan Tämä on erittäin tärkeää ja tässä on erittäin tärkeää saada päätöslauselma läpi yleiskokouksessa niin, että Euroopan unioni voi puhua sen jäsenmaiden puolesta. Yleisessä keskustelussa tuemme Euroopan olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamentti on tukenut tässä työtämme yleiskokouksen suhteen. Ja jos haluatte osallistua. Olette tervetulleita. Päätös on tehty, että tämä ehdotus tuodaan New Yorkissa virallisesti käsittelyyn. Ja nyt tässä näyttää siltä, että päätös saattaisi mennä läpi. Saman aikaan me yhä pyrimme konsensukseen ja jatkamme työtä ja pyrimme samaan aikaan saamaan lopullisesta tekstistä sopimuksen aikaan. Tulemme nyt tekemään viimeiset ponnistukset tässä työssä ja ilmoitan pian, koska ää, äh, viimeiset kontribuutit otetaan vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lansdorf, yhteensveto. Kiitos, kiitos myös monista rakentavista kommenteista. Tulen nyt puhumaan nyt tämän englanniksi, koska paperi on englanniksi. Niin ensinnäkin, herra Kimalais, kiitos. Kiitos myös ulkoasian palvelulle. Meillä on erinomainen kommunikaatiokanava näissä asioissa, ja se on myös jotain sellaista, mikä on parantunut huomattavasti viime vuosien aikana. Ja minusta se on hyödyllistä. Onnittelen teitä siitä päätöksestä, jonka teitte tästä päätösosema luonnoksesta ja toivon, että tällä kertaa asia menee myötäisesti tulokseen. Uskon, että puhun tässä myös kollegojen puolesta. Tartun vain muutamaan asiaan. Yksi hyvin yleinen kommentti aluksi. Se liittyy hiukan siihen, mitä kollega Brody sanoi ilmastosta. Kun mainitsemme ilmastoneuvottelut, kysymys ei ole niinkään siitä, mikä on neuvottelujen sisältö, vaan mikä on YK rooli. Siis mikä on sen rooli näissä neuvotteluissa. Se on ainoa organisaatio, jolla on tällainen globaali rooli, joka on, voi asettaa kansainvälistä lainsäädäntöä, joten me emme voi mennä syvällisesti asioihin, jotka toisaalta ovat yhtäisen valiokuntien asioita, mutta meistä on tärkeää, että ilmaisemme tuntemuksemme näkemyksemme siitä, että prosessi pitäisi ankkuroida YK sisälle. Pari muuta asiaa, jotka mainittiin. Voin ilolla todeta, että YK ja naiset on mainittu tekstissä. On uusi instituutio, joka luodaan. Ja meillä tuli kokous tästä asiasta. Tämä, tämä kokous, kaikki tulette sinne. Kysymys on henkilöstä, jolla on uusi tehtävä tällä alueella, mitä tulee sitten transaktiovero. Se on kysymys, josta on keskusteltu laajalti parlamentissa, siitä tullaan äänestämään. Sitten terrorismin torjunta ja Yhdysvaltojen mainitseminen. Arvostelu, joka liittyy tähän kysymykseen, miksi mainitsemme Yhdysvallat, niin Yhdysvalloissa tapahtui 11. syyskuuta. Siitä on nyt kulunut, kulunut tulee kuluneeksi 10 vuotta, kun tämä yleiskokous pidetään tämä arvostelu liittyy siihen, että Yhdysvalloissa ei riittävästi turvata ihmisoikeuksia terrorismin torjunnassa. Ja lojalti, tietysti olemme laajalti yhtä mieltä siitä, että Amerikan järjestelmä on kaikkea muuta kuin täydellinen, mutta, mutta jos me mainitsisimme Venäjän, ei olisi minusta aika outoa tasapainon hakemista, koska Venäjällä voi olla varma siitä, että ihmisoikeustilanne on paljon huonompi. Emmekä varmastikaan halua saada se ei todellakaan syytä päätyä Yhdysvaltain, Venäjän terrorismin viranomaisten tähtäimeen. Poimikas on tästä vielä erikseen työryhmässä. Ja jos mainitaan Venäjä ja Yhdysvallat, voidaan tietysti kysyä, miksi mainita sitten Intia, muistaan Bombay, tai miksi mainita Filippiinejä, tai miksi mainita Espanjaa. Joten eurooppalaisina minusta Meillä voi olla intressimme Yhdysvaltojen mainitsemisessa, olen avoin keskustelulle kuitenkin, mutta on tärkeää, että tiedämme, mistä puhumme. Joolainen mainitsi sen, että, että puhumme Pohjois-Afrikan tapahtumista, puhumme Afrikan unionin roolista. Meidän pitäisi keskustella asiasta, joka nousi esille, joka liittyy. We will again have a lively debate and a vote because ja käymme keskustelua varmasti hyvin laajalti tästä asiasta olen pitkälti yhtä mieltä jollainen kanssa silloin, kun on kysymys yhdessä kansakunnista, on yksi asia, josta emme ole yhtä mieltä. Mutta on hiukan liian yksinkertaista sanoa, että YKsta pitäisi tehdä nyt demokraattisempi kutsumalla parlamenttaarikkoja New Yorkin kaikilta maailmasta. Se merkitsi sitä, että meidän rinnallamme istuisi edustajia Pohjois-Korean tai Kuuban parlamenteista ja sitten teeskentelisimme, että kysymys on demokratiasta. Olen yhtä mieltä Barbara Lochbillerin kanssa. Meidän pitää käydä asiasta keskustelua. On kenties monia tapoja viedä asioita eteenpäin, josta emme ole vielä tietoisia, mutta parlamentaarisen yleiskokouksen luominen ei minusta olisi täydellinen ratkaisu. Ilmastopakolaiset, tästä on syytä keskustella. Tämäkin asia jää pois näiden pakko leikkausten vuoksi, että tähän tekstiin piti tehdä. ICC, siitä voidaan keskustella, kansainvälinen eh, ilmasto, me, paneeli meillä on eh, ICCn y- eh, anteeksi, kansanverkostomisto meillä on siis Barbara johdolla ICCn ystävä täällä parlamentissa, ja sitten täytyy katsoa, miten näitä eri kysymyksiä voidaan painottaa eri tässä mietinnössä. Me kuitenkin haluamme, että ulkoasian hallinto saa asianmukaisen varustelun nimenomaan, mitä tulee edustustoon. New Yorkissa tässä keskusteltiin jo vuosi sitten budjettivaliokunnan kanssa. On turha puhua budjettineutraaliudesta silloin, kun on kysymys kaikista koordinaatiotehtävistä, joita ulkoasianhallinto on nyt ottanut hoitaakseen kiertävältä puheenjohtajuudelta. Kiitos kaikista kauniista sanoista, kiitos keskustelukommenteista. Odotan mielenkiinnolla tulevia keskusteluja ja äänestystä valiokunnassa. Odotan myöskin mielenkiinnolla keskustelun jatkamista neuvoston kanssa, samoin myöskin ulkoasian hallinnon kanssa. Merci, monsieur De... Kiitoksia. Kaksi tiedotusasiaa. Takaraja tarkistuksille on 31. maaliskuuta. Ja sitten toinen asia. Äänestykset järjestetään 12. huhtikuuta valiokunnassa. Myöskin haluaisin tietää, että Madame on uuden YK naisten elimen johtajana ja hän on nyt 22. eli tänään torstaina Brysselissä. Hän tulee naisten asian valiokuntaan Ja tuo kokous on laajennettu, eli tämän valiokunnan ne jäsenet, jotka haluavat osallistua, voivat osallistua. Kiitoksia.